toivotan tervetulleeksi kansallisten parlamenttien jäsenet sekä myöskin Euroopan parlamentin jäsenet. Tänään paikalla on 36 kansallisten parlamenttien jäsentä, mukaan lukien yhdeksän valiokuntien puheenjohtajaa ja kolme varapuheenjohtajaa 16 EU-maasta, kahdesta ehdokasmaasta, nimittäin Montenegrosta ja Turkista, sekä Norjasta ja Sveitsistä. asia, josta keskustelemme tänään ja huomenna, eli älykkäitä rajoja koskeva paketti. Se on nyt erityisen tärkeä aihe, kun ajatellaan keskustelua kansallisten ja Euroopan parlamentin välillä. Kyse on eurooppalaisesta hankkeesta, mutta jäsenvaltioiden tilanteet ovat hyvin erilaisia, ja tämä ei vaikuta pelkästään EUn budjettiin, vaan myöskin kansallisiin talousarvioihin. Tämän kokouksen tavoitteena on toimia foorumina tietojenvaihdolle ja pyytäisin, että hyödynnätte tätä tilannetta mahdollisimman pitkälti sekä tässä kokoussalissa, mutta myöskin käytävillä sitten, kun tämän kokouksen jälkeen järjestetään kokteiltilaisuus. Seuraavaksi annan puheenvuoron Latkovskisille. Hän alustaa kokouksen Latvian parlamentin nimissä. Eli Latkovskis, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Alussa haluan ilmaista kiitollisuuteni teidän kutsustanne ja tilaisuudesta saada keskustella kansallisista kokemuksistamme rajavalvonnasta ja Euroopan haasteista, jotka liittyvät älykkäitä rajoja koskevaan pakettiin. Jäsenvaltiot, jotka liittyvät Schengenin alueeseen, saivat tehtäväksi sen, että varmistetaan kansallisen rajainfrastruktuurin yhteensopiminen ja valvonta vaatimukset toisinsa. Viimeisen Schengenin laajentumisen jälkeen 2007 monia muutoksia on otettu käyttöön, että vahvistettaisiin saataisiin tämänhetkisiä valvontavälineitä, tehtäisiin rajahallinnasta yhä tehokkaampaa. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden edessä on erilaisia haasteita, haasteita jotka liittyvät rajavalvontaan. Tämä ei liity vain turvallisuusasioihin, vaan myös laadun varmentamiseen, sääntöihin, rajoituspaikoilla ja miten tehokkaasti toimitaan. Kun puhumme rajavalvonnasta, yleensä ajattelemme tilannetta vaikka lentokentillä. Kuitenkin meidän ei pidä unohtaa maa- ja merirajoja jotka vaativat erilaista lähestymistapaa. Kun liike-elämän yhteydet lisääntyvät, kansainväliset suhteet, yksilöiden liikkuvuus lisääntyy, ihmisten ihmisten määrä lisääntyy jatkuvasti rajanylitystilanteissa. Ja se turvallinen oletus, että suur, on varmasti voidaan olettaa, että monet ovat kärsineet pitkissä valvontarajoissa, on myös riskejä siitä, että pitää parantaa mekanismeja, jotta voidaan saada hyvät olosuhteet ihmisille, joilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, mutta samanaikaisesti täytyy enemmän määrin kiinnittää huomiota yksilöihin, jotka saattavat aiheuttaa uhkaa tai ovat laittomia maahanmuuttajia. Latvia tuko, tukee sitä, että käytetään viimeisimpiä teknologioita hyväksi silloin, kun se on sopivaa. Älykkäät rajat-aloite on juuri sitä, mitä me tarvitsemme tällä hetkellä Euroopassa ehdotettu maahan tulomasta lähtöjärjestelmä tekee mahdollisuus parantaa rajavalvontaa, samoin voidaan varmistaa elektroninen rekisteröinti lyhyillä oleskeluilla ja samalla voidaan nopeasti tunnistaa henkilöt, jotka rikkovat oleskeluehtojaan. Samanaikaisesti rekisteröityjen matkustajien ohjelma mahdollistaa sen, että voidaan helpommin yrittää ylittää rajoja rehellisten ihmisten kohdalla. Luonnollisesti meidän pitää odottaa tuloksia yli, älykkäiden rajojen pilottihankkeesta, jotta voidaan vetää johtopäätöksiä esimerkiksi menettelytapojen nopeuttamisesta, miten käytetään biometriikkaa hyväksi ja minkälaisia teknisiä ratkaisuja voidaan käyttää hyväksi sillä aikaa, kun pilottihanketta toteutetaan, neuvosto ja Euroopan parlamentin pitäisi jatkossakin keskustella kysymyksistä, jotka ylittävät pilottiprojektin sisällön. Minä uskon, että kun kehitetään uutta Euroopan maahantulomaasta lähtöjärjestelmää, tämän pitää perustua kokemuksiin mitä tulee laajamittaisten tietojärjestelmien käyttöönotosta. Samoin pitää ottaa huomioon jäsenvaltioiden kannat esimerkiksi, mitä tulee uuden järjestelmän yhteensopivuuteen tämänhetkisten kansallisten järjestelmien kanssa. Meidän kokemuksemme on osoittanut, että kans, kansallinen maahantulo lähtöjärjestelmä on velttämätön. Se on tehokas ja se täyttää ei vain rajavalvonnan tarpeet, vaan myös lainvalvontavirastojen tarpeet kun me ryhdymme kehittämään älykkäitä rajoja, haluaisin muistuttaa teitä tarpeesta saada aikaan tasapaino yksinkertaistetun rajanytyksen ja turvallisuuden välillä. Samoin pitää varmistaa tietosuojelu kysymykset. Toivon todellakin, että tämä kokous tulee vaikuttamaan siihen, että rakentavassa hengessä voimme jatkaa toimintaa me voimme edistää vuoropuhelua neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Kiitoksia. Merci, monsieur Latkowskis. Kiitoksia, Lakovskin. Seuraavaksi käynnistämme kokouksen ensimmäisen osion, jossa käydään todellista poliittista keskustelua kysymyksistä, jotka liittyvät älykkäisiin rajoihin. Ikävä kyllä olemme joutuneet muuttamaan esityslistaa, koska Kozlovskis ei pääse tänään paikalle terveyssyistä, ja hänen tilallaan on Evika Silina, joka on Latvian vara sisäministeri. Eli tervetuloa en tiedä, missä hän istuu siellä. Ja meillä on kunnia saada komission jäsen Abramopulos tänään vieraaksemme. Ja haluaisin myöskin tietysti tervehtiä kahta esittelijää, Tanja Pajonia, joka on käsitellyt matkustajatietokysymyksiä, ja sitten Diastemera, joka on käsitellyt tätä sisääntulo-ulosmeno kysymystä. Eli ensin puheenvuoro annetaan esittäjille, sen jälkeen sitten puheenjohtajat ja komission jäsen. Ja jos haluatte käyttää puheenvuoron keskustelussa, niin ilmoittakaa se mahdollisimman nopeasti, jotta voimme laatia puhujalistan. Ja mitä tulee menettelytapoihin puheenvuorojen osalta, kansallisten parlamenttien edustajat voivat käyttää puheenaikapyyntö kaavaketta – jotka ovat eri värisiä täällä salissa. Ja ne ovat vaaleanpunaisia ja keltaisia. Ja kumpikin väri vastaa osiota tässä kokouksessa. Eli keltaista käytetään ensimmäisessä osassa ja vaaleanpunaista sitten iltapäivän toisessa osiossa. Eli täyttäkää näitä kaavakkeita, jotta voitte esittää kysymyksiä. Ja vahtimestarit käyvät sitten kiertämässä ja keräämässä nämä kaavakkeet. Ja sitten Euroopan parlamentin jäsenet, pyytäkää puheenvuoroa kättä nostamalla niin kuin tavallisesti. Jokaisen keskustelun aluksi otetaan kaksi kysymystä kansallisten parlamentin edustajilta, sitten yksi kysymys Euroopan parlamentin jäseneltä. Ja sitten puheaika rajoitetaan sen mukaan, kuinka monet haluavat puheenvuoron. Eli Fajon ja Diestemera, teillä on puheenvuoro korkeintaan 15 minuuttia. Kumpi haluaa aloittaa? Tanja, ole hyvä. Uh, thank you. Kiitos, kiitos oikein paljon. Arvoisa puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Aivan ensin haluaisin lämpimästi tervehtiä kaikkia kunnianarvoisia vieraitamme komission jäsentä, ministeriä, parlamentin jäseniä sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin ja kaikkia muita – vieraita ja osallistujia. On hienoa, että voimme tänään keskustella tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Olen yksi esittelijöistä älykkäiden rajien paketin osalta. Olen hyvin iloinen siitä, että tämä tämän päivän tärkeä kokous järjestetään ja että te kaikki olette täällä kokouksessa mukana. Tämän tyyppiset kuulemistilaisuudet osoittavat todella miten eurooppalainen demokratia voi toteutua. Lait, joita hyväksytään, eivät ole meitä varten, vaan kaikkia kansalaisiamme varten. Olemme iloinen siitä, että saamme vielä mahdollisuuden avoimesti keskustella hyvin tärkeistä lainsäädäntöluonnoksista, joita käsitellään parlamentissa ja on käsitelty jo monen vuoden ajan, näin voi sanoa. Niillä olisi potentiaalisesti valtava vaikutus kansalaisiimme, perusoikeuksiimme Euroopassa, mutta myöskin siihen, miten Eurooppa nähdään Euroopan ulkopuolella. Ja sillä olisi myös valtavia vaikutuksia budjetteihin. Keskeisin kysymys, joka täällä nyt syntyy, on se, millä kustannuksin. Ottaen huomioon tällaisen lainsäädännön vaikutukset jäsenvaltioihin, jotka lopulta täytäntöönpanaisivat näitä toimia, on hyvin tärkeää, että keskustelemme näistä aiheista kansallisten parlamentin jäsenten kanssa, koska loppujen lopuksihan hyvin tärkeää on se, miten aiheesta keskustellaan jäsenvaltioissa. Kansallinen osaaminen, hyvät käytänteet, joita voitte esitellä täällä tänään, ovat meille arvokasta tietoa, joka auttaa meitä työssämme. Haluaisin jälleen kerran kiittää teitä siitä, että tulitte tänne. On hienoa, että te osallistutte niin innokkaasti. Yli 30 kansallista parlamentaarikkoa on täällä läsnä. Se osoittaa, miten tärkeästä aiheesta on kyse. Puhun lyhyesti rekisteröityjen matkustajien ohjelmasta, kun olen aiheen esittelijä. Meidän kanssa teen yhteistyötä lainsäädännön osalta. Tämän mennessä olemme järjestäneet monia tapaamisia, keskustelleet asiantuntijoiden ja varjoesittelijöiden kanssa ja näiden kahden päivän aikana kuulette siitä, mikä tilanne on tällä hetkellä. Haluaisin lyhyesti esitellä rekisteröityjen matkustajien ohjelman. Minulla on ilo olla esittelijä tässä perusajatuksena rekisteröityjen matkustajien ohjelmassa se, että pyritään helpottamaan sitä, miten kolmansista maista sellaiset, jotka useasti matkustavat Euroopan unioniin, voisivat helpommin matkustaa rajan yli, heidät tarkastettaisiin ennen rajalle tuloa. Ensimmäisessä osiossa katsomme tarkemmin yhtä mielestäni tärkeää avointa kysymystä. Onko todella tarvetta näille älykkäille rajoille tänä päivänä. Mikä on ehdotuksen tarkoitus ja onko tämä ehdotettu toiminta suhteellista? Kustannukset, muut vaikutukset matkustajiin on otettava huomioon. Siksi voidaan pohtia sitä, minkälaista Eurooppaa haluamme olla luomassa, Euroopan linnoitusta, tällaista isoveliin valvoa yhteiskuntaa vai haluammeko avointa tilaa, jossa perusvapauksista oikeuksista pidetään kiinni, jossa aluetta, jossa voimme kaikki olla vapaita. Sanon näin, koska älykkäiden rajojen paketti, joka on nyt pöydällä, ja pilottivaihe, joka juuri on alkanut 12 jäsenvaltiossa, sisältävät edelleen monia avoimia kysymyksiä. Hiljattain Euroopan parlamentissa kävimme komission jäsen kanssa, jäsenen kanssa keskustelua ja hän vakuutteli meille, että saamme uudistetun tai lainsäädäntöehdotuksen vuoden loppuun mennessä. Jos kerätään jatkuvasti tietoa ilman, että on oikeutettua erityistä syytä, niin sen pitäisi kyllä huolestuttaa meitä kaikkia. Eli keskeisimmät kysymykset, jotka otetaan esiin, kun keskustellaan älykkäiden rajojen paketista, on se, miten pitkälle mennään rajoillamme, mitä tulee kustannuksiin, mitä tulee lainvalvonta viranomaisten panokseen ja kuinka paljon tietoa aiotaan kerätä. Minä todella haluaisin mielelläni kuulla teiltä kaikilta lisää siitä, miten te suhtaudutte tähän lainsäädäntöehdotukseen. Minkälaista kansallista kokemusta teillä on tällaisista järjestelmistä? Tänään olemme saaneet tietoa pilottihankkeesta, joka on lähtenyt liikkeelle 12 jäsenvaltiossa. Se koskee 17 rajanylityspaikkaa sekä maa- että merirajoja että lentokenttien tarkastuksia. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä erityisesti kansalaisvapauksien valiokunnalle Euroopan parlamentissa. Me olemme aikaisemmin jo kerran sanoneet ei ehdotetulle lainsäädännölle. Minkälainen on tilanne rajoilla tänä päivänä? Miten nähdään ne ongelmat, joihin pyritään puuttumaan näiden ehdotusten kautta? Mitkä ovat mahdollisia ratkaisuja? Ja miten nykyjärjestelmä, joka meillä on jo käytössämme, voi auttaa, kuten Schengenin tietojärjestelmä, kaksi, 5, Eurodac, mitä saadaan aikaan näiden välineiden kautta? Miten voitaisiin parhaiten käyttää nykyjärjestelmää ennen kuin lähdetään täytäntöönpanemaan uutta? Ja ovatko ehdotukset, jotka ovat nyt pöydällä, kollega Nidimera puhuu enemmän tästä rajan ylitystietojärjestelmästä. Ovatko nämä kaikki ehdotukset suhteellisia ja välttämättömiä? Tätä keskustelua käydään Euroopan parlamentissa ja toivon, että nyt kahden päivän aikana asiantuntijoiden ja vieraiden kanssa löydämme näihin kysymyksiin vastauksia. Kiitos. The... Kiitoksia. Sitten toinen esittelijä, Dias Temer, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Hyvät Euroopan parlamenttiin ja kansallisten parlamenttien kollegat, samoin Montenegron, Sveitsin ja Norjan edustajat. Ja kiitos Tania tekemästäsi työstä ja yhteistyöstäsi, joka on aina hyvin hyödyllistä ja tehokasta. Meidänhän pitäisi saada aikaan yli 300 miljoonaa rajanylitystä ylitystä siis tämä koskee vuotta 2025, ja meillähän pitää silloin olla käytössä uusia välineitä, joiden avulla voidaan parantaa matkustajavirtojen hallinnointia. Indikaattorit osoittavat, että tämänhetkiset tietojenvaihtojärjestelmät, esimerkiksi siksi kakkonen, eivät ole riittäviä, jotta voidaan hallinnoida näitä virtoja. Ja meidän täytyy muistaa tehokkuus ja turvallisuus näissä kysymyksissä – kun ajatellaan koko Schengen-aluetta. Ja sitten kun ajatellaan tulevia liberalisaatioprosesseja tai sitä, että viisumi käytänteitä helpotetaan, nämä ovat erilaisia konkreettisia kysymyksiä, kun ajatellaan vaikka Balkanin kysymystä, Marokkoa, Venäjää. Eli meidän on pakko nyt ryhtyä käsittelemään näitä prosessiin liittyviä kysymyksiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä, jotka liittyvät älykkäisiin rajoihin. Tämä ei ole mitään uutta keskustelua, vaan tämä käynnistyi vuonna 2008, kun saimme tiedonannon, jossa komissio ehdotti, että perustetaan sisääntulo-ulosmenojärjestelmä. Ja asiasta on tehty sen jälkeen useita tutkimuksia, ja tämä osoittaa, että rajojen hallinnointi on päivä päivältä hankalampaa. Näihin asioihin liittyy paljon eri intressejä, ja meidän velvollisuutemme ja vastuumme on viedä tätä ehdotusta eteenpäin lainsäädäntöehdotuksena. Vapaa liikkuvuus, joka meillä on Schengen-alueella, se on yksi suurimpia eurooppalaisia saavutuksia, ja meillä on velvollisuus vahvistaa sitä eikä heikentää. Meillä on teknologia, jonka avulla voimme suojella itseämme, ja tässä lainsäädäntöpaketissa on mukana kolmas mietintö, joka liittyy Schengen-koodiston muuttamiseen, ja se on askel oikeaan suuntaan. Meidän täytyy parantaa matkustajien liikkuvuutta, ja meidän täytyy torjua laitonta maahanmuuttoa. Ja tämän lisäksi minun mielestäni meidän täytyy torjua muitakin vakavia rikoksia, kuten ihmiskauppaa, huumekauppaa, terrorismia ja niin edelleen. Tällä hetkellä rajoja ei pystytä valvomaan tehokkaasti kun katsotaan vaikka millaisia leimoja on passeissa, miten lasketaan se, kuinka paljon kauan ihmiset ovat alueella, asiakirjoja on tuhottu. Meillä ei ole mitään johdonmukaista järjestelmää koko EUn tasolla liittyen matkustajiin, jotka tulevat Schengenin alueelle tai lähtevät sieltä. Meillä pitää olla luotettavia välineitä, jotta jäsenvaltiot voivat katsoa, onko kolmannen maan asukas rikkonut Schengen-alueen sääntöjä. Meillä on artikla 67 perussopimuksesta ja siellä on puhuttu tietyistä normeista, joiden avulla voidaan käyttää hyväksi yhteistä, yhteisiä tietoja, joita on saatu kansallisilta rajanhallintaviranomaisilta. Ja meillä pitää aina olla takeet näistä, ja kukaan ei pysty toimimaan yksin näissä asioissa, kun ajatellaan laitonta maahanmuuttoa, kansainvälistä terrorismia ja vakavia rikollisuuden muotoja. Kolmella jäsenvaltiolla on tällä hetkellä kansallisia järjestelmiä, jotka muistuttavat tätä ehdotusta, mutta ne ovat keskenään hyvin erilaisia, erityisesti kun ajatellaan tämän järjestelmän hyväksikäyttöä, tietosuojaa, mihin tarkoituksena näitä tietoja voi käyttää ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin vakavia eroja, eli on entistä tärkeämpää luoda yksi järjestelmä koko EUlle jossa noudatetaan samaa turvallisuusstandardia kaikkialla Euroopassa. Vaikka olemme samaa mieltä siitä, että meidät, me tarvitsemme tällaisen järjestelmän, niin paljon on epäilyksiä edelleen liittyen tähän hankkeeseen. Tanja puhui juuri budjettikysymyksistä. Myöskin täytyy miettiä tarkemmin tavoitteita, millä tavalla jäsenvaltioiden viranomaiset saavat näitä tietoja käyttöön. Eli meidän täytyy nyt lainsäädäntöehdotuksessa selventää näitä asioita, ja komissio on ehdottanut, että ennen kuin käynnistetään tämä lainsäädäntömenettely, niin on kaksi vaihetta sitä ennen. Ensinnäkin teetetään tekninen vaikutusten arviointi ja sitten käynnistämme projektipilottin, jossa on mukana EU-LISA-virasto. Ja komission jäsen, kiitoksia, että olette paikalla. Tehän lupasitte, että että esitellään uusi lainsäädäntöehdotus, jota on uudistettu viimeistään vuoden 2016 alussa. Ja siinä on sitten päätelmät tästä prosessista. Ja uskon, että tällä hetkellä tänään ja huomorumi, jolla voimme sitten syvällisesti käsitellä näitä kysymyksiä. No en nyt puhu näistä teknisistä kysymyksistä, mutta on kuitenkin tärkeää, että mietimme tulevaa uudistettua lainsäädäntöehdotusta ja keskustelemme asioista, jotka ovat mukana lainsäädäntöpaketissa ja joita ei analysoida tässä koevaiheessa. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua toimielinten välillä näistä tärkeistä kysymyksistä, esimerkiksi tietosuojasta. Sehän on tälle parlamentille erittäin keskeinen kysymys. Ja sitten se, miten kansalliset viranomaiset voivat käyttää tietoja tai millä tavalla voidaan esimerkiksi käsitellä näitä passien leimakysymyksiä. Meillähän on työasiakirja ja siellä on meille ajattelemisen aihetta tässä konferenssissa. Ja en nyt puhu näistä teknisistä kysymyksistä sen tarkemmin. Nämä tiedot ovat tietysti tärkeitä, mutta me voimme sitten seuraavassa paneelissa puhua näistä ja sanoisin ainoastaan, että kaikki toimet, jotka pannaan täytäntöön, niin niissä niiden täytyy vaikuttaa mahdollisimman tehokkaaseen matkustamiseen, mitä tulee matkustusaikoihin ja sujuvuuteen, ja myöskin matkustajien kansalaisoikeuksia on suojeltava. Meidän täytyy välttää se, että kerätään tarpeettomia tietoja. Me olemme poistaneet kymmenen tällaista tietokohtaa. Ja meidän täytyy käyttää uudelleen jo olemassa olevia tietoja sähköisissä järjestelmissä. Ja meidän täytyy muistaa siis kaksi API ja muut järjestelmät. Sitten biometrisissä kysymyksissä meidän täytyy katsoa päätelmiä, joita sitten saadaan projektihankkeesta. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla päästään tehokkaimmin tavoitteisiin. Esimerkiksi Premium-ohjelma Shipholin lentokentällä katsoo, millaisia kasvontunnistusjärjestelmiä voitaisiin käyttää – Tällä tavalla voidaan vauhdittaa menettelyitä ja ensinnäkin meidän täytyy selkeästi määritellä tavoitteet, mikä on tärkeintä, mikä on toissijaista. Meidän täytyy torjua laitonta maahanmuuttoa, meidän täytyy torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Kaikki nämä ovat nyt kysymyksiä, joita meidän täytyy käsitellä täällä parlamentissa. Meidän ne täytyy muistaa, millä tavalla tulevaisuudessa sitten käytetään näitä tietoja, jotta voidaan päästä yhteisiin tavoitteisiimme. Meidän täytyy muistaa, mitkä viranomaiset ovat käyttäneet tietoja, kuinka kauan niitä saadaan säilyttää ja niin edelleen. Kantani on kollegoiden tiedossa, ja jos me haluamme päästä eteenpäin tässä uudessa järjestelmässä, niin meidän täytyy käyttää sen kapasiteettia täysimittaiseksi hyväksi. Päätavoitteena on se, että matkustajavirtoja voidaan säännellä ja voimme torjua laitonta maahanmuuttoa, mutta toissijaisia tavoitteita ovat esimerkiksi se, että myöskin kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat käyttää näitä tietoja, jotta voidaan torjua järjestäytynyttä rikollisuutta tai terrorismia. No, tästä asiasta sitten puhutaan syvällisemmin huomenna, eli haluan nyt kuitenkin tehdä heti selväksi, mikä on minun kantani näissä asioissa. No sitten toinen kysymys, tietojen oikea käsittely. En nyt puhu pidempään tästä kysymyksestä enää, mutta tämä on kompromissi. Ja meidän täytyy oppia menneisyyden kokemuksista, esimerkiksi siis kakkosesta saaduista kokemuksista, Carlos. Ja meidän täytyy käyttää näitä tietoja hyväksemme, jotta emme toista enää samoja virheitä. Budjettivallan käyttäjänä parlamentti valvoo tätä asiaa kaikkea, joka vaikuttaa talousarvioon – ja sanoisin, että meidän täytyy nyt optimoida budjetin käyttöä, kun mietimme tämän järjestelmän luomista. Ja meidän täytyy miettiä teknisiä rakenteita, katsoa, mikä on paras ratkaisu, onko yksi järjestelmä hyvä tai kaksi erillistä järjestelmää. Meidän täytyy vielä katsoa, millaisia teknisiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä näihin järjestelmiin liittyy, ja myöskin se, miten ne vaikuttavat budjettiin Meillähän pitää olla hyvää yhteentoimivuutta eri järjestelmien välillä. Ja meidän täytyy järkevällä tavalla käyttää jo olemassa olevia järjestelmiä hyväksi sekä kansallisella että eu tasolla. Meidän täytyy hyödyntää mahdollisuuksia, joita meillä siis jo on. Meidän täytyy kiinnittää huomiota turvallisuuteen, tehokkuuteen ja meidän täytyy välttää päällekkäiset toiminnat. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla nämä toimet vaikuttavat, kun ajatellaan tavoitteita, mutta suoraan sanoen meillä pitää olla mahdollisimman paljon koordinointia kaikkien luotujen järjestelmien välillä, jotka liittyvät Schengen-alueeseen, ja ainoastaan tällä tavalla meillä on tehokasta hallinnointia rajakysymyksissä. Eli meidän on oltava valppaina budjetin osalta. Sehän on todella keskeinen kysymys, ja meidän täytyy tämän prosessin aikana miettiä nyt myöskin budjettivaikutuksia. Ja tämä lainsäädäntöpaketti on hyvin kunnianhimoinen ja se saattaa olla tulevaisuudessa vallankumous Schengen-alueella. Meidän täytyy miettiä poliittisia ja teknisiä kysymyksiä vielä. Ne ovat hyvin monimutkaisia. Eli kuten kollegani Fajon, niin minäkin pyytäisin, että kaikki läsnä olivat, läsnäolijat antaisivat oman panoksensa tähän keskusteluun. Kiitoksia, puheenjohtaja. Merci, monsieur Dimera. Kiitoksia, Demera. Ja seuraavaksi puheenvuorossa Silina, joka on Latvian vara sisäministeri. Olkaa hyvä. Madame Chair, honorable... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on tärkeä prioriteetti Latvian puheenjohtajakaudella. Halutaan varmistaa, että EU-kansalaisten edut otetaan täysin huomioon. Minä todellakin toivon, että tämän ja huomisen keskustelumme löytävät vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät maahan tulemasta maasta lähtöjärjestelmiin ja tavoitteisiin, kun kehitetään rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa. Olen va- vakuuttunut siitä, että tämä tapaaminen varmistaa yhteistyötä ja vuoropuhelua neuvoston ja parlamentin välillä, mitä tulee älykkäiden rajojen paketin kehittämistä Schengenin alueen yksi tärkeimmistä EU-saavutuksista, ja tämän kansalaisetkin täysin tunnustuvat, ja sen lisäparentaminen on ennakkoedellytys, jotta varmistamme turvallisen matkustamisen rajoillamme. Tämän hetken tilanne ei voi antaa vastauksia Schengen alueen ongelmiin ja me toivomme, että älykkäitä rajoja koskevasta paketista tulee olennainen osa rajavalvontaa tulevaisuudessa matkustajien määrä lisääntyy ulkorajoilla ja tämä tarkoittaa myös pidempiä odotusaikoja ja pidempiä tarkastusproseduureja. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden teknologian käyttö on äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa. Puheenjohtajavaltio Latvia on täysin tietoinen siitä, että uusien tilaisuuksien, mahdollisuuksien teknologioiden käyttö rajavalvonnan yhteydessä ei onnistu ilman, että täysin noudatetaan perusoikeuksia ja tarjotaan riittävä suoja. Jäsenvaltiot eivät pysty tarttumaan esimerkiksi yhä suurempaa matkustajan määrää lisäämällä vain henkilöstön määrää rajoilla. Tällä hetkellä ei ole mitään sähköisiä ratkaisumalleja tarkastuksessa, milloin, silloin kun missä ja milloin kolmannen maan kansalainen on tullut Schengen alueelle, milloin on lähtenyt pois. Leimat matkustusasiakirjoissa on ainoa tapa ilmoittaa maahan tulo, maasta lähtöajat kolmansien maiden kansalaisten kohdalla. Tätä tietoa käytetään sitten hyväksi, kun lasketaan oleskelun pituus kyseisen henkilön kohdalla. Se ei voi ylittää tiettyjä rajoja. Lisäongelmia syntyy näiden leimojen luettavuudesta ja menee pitkä aika laskenta, la, äh, aikojen laskemiseen ja asiakirjojen tar- varmentamiseen. Täytyy pystyä tunnistamaan henkilöitä, jotka eivät välttämättä täytä maahan maasta lähtövaatimuksia. On tärkeää myös antaa tietoa matkustajille, mitä tulee maksimioleskeluaikaan, joka on luvallista. Paketin tarkoituksena on varmistaa, että rajavalvonta toteutuu käyttäen uusinta teknologiaa ja helpotetaan ja nopeutetaan rajanylitysprosesseja ja myös annetaan mahdollisuuksia sille, että voidaan nopeammin tunnistaa henkilöitä, jotka ovat ylittäneet oleskeluaikansa. Tämä eh, lieventää myös rehellisten matkustajien odotusaikoja. Paketista tulee yksi päävälineitä, joka tulee parantamaan maahanmuuttovirtojen hallintaa ja lisää sisäistä turvallisuutta Maahan tulomaasta lähtöjärjestelmä ja rekisteröityjen matkustajien ohjelma on tärkeässä asemassa. Tässä tutkimus älykkäistä rajoista, jonka komissio viime lokakuussa esitteli ja erityisesti sen kustannusosuus antaa vastauksia teknisiin kysymyksiin ja tarjoaa myös tulevaisuuden ratkaisuja, mitä tulee maahan tulomaasta lähtöjärjestelmään ja RTP-järjestelmään. Tätä kaikkea tullaan testaamaan myös käytännössä niin pilottihankkeen muodossa. Latvia puheenjohtajavaltiona tukee Euroopan komissiota ja myös EU lisää tietotekniikkavirasto. Olemme myös kiitollisia niille jäsenvaltioille, jotka haluavat osallistua pilottihankkeisiin rajanylityspaikoillaan, mutta siltikin vielä täytyy löytää vastauksia useinkin kysymyksiin, mitä tulee toi, rajanylitystoiminnan nopeuttamiseen, miten käytetään biometrisiä tietoja, ja muita teknisiä vaihtoehtoja. Haluaisin vielä huomauttaa, että Italia puheenjohtajavaltiona varmisti sen, että Euroopan parlamentin kanta otetaan huomioon. Tämä näkyy suuntaviivoissa, jotka Koreper hyväksyi viime vuoden lokakuussa. Kansalliset tietosuojavaltuutetut ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat nyt mukana tässä työssä. Uskon, että on myös välttämätöntä tutkia myös rajavalvonnan laatua eri jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi löytää kaikkein parhaimmat ratkaisumallit samanaikaisesti, kun näitä pilottihankkeita Latvia puheenjohtajavaltiona aikoo työstää kysymyksiä, korostetaan tutkimuksessa, mutta ei puutu näihin pilottihankkeisiin. Me jatkamme jo alkaneita keskusteluita seuraavilla alueilla, kuten minkälaisia seurauksia syntyy, jos ei ole mitään merkintää rajanylityksen matkustusasiakirjoissa sitten, mm, mm, miten voidaan käyttää lainvalvonnassa hyväksi maan tulomaasta lähtöjärjestelmää. Jostakin järjestelmä ei toimikaan ja silloin täytyy käyttää hyväksi myös RTP-ohjelmaa. Haluaisin huomauttaa, että suurin osa jäsenvaltioista on ilmaissut, että tukevat sitä, että tietoja saavat käyttöönsä myös lainvalvontaviranomaiset. On aivan selvää, että heidän eh, tämä ei kuitenkaan ole päätavoitteena tässä järjestelmässä, mitä tulee maahan tulomaasta lähtöjärjestelmään. Tämä on sellainen sekundaarinen tavoite. Ja jotta lainvalvontaviranomaiset voivat saada näitä tietoja käyttöön, näitä, tätä rajoitetaan varsin tiukasti. 13 jäsenvaltiota omaa jo oman maahan tulomaasta lähtöjärjestelmänsä Tähän liittyy, näitä tietoja voidaan käyttää myös lainvalvonnassa, mutta ikävä kyllä näitä kansallisia järjestelmiä ei voida täysin käyttää hyväksi, mitä tulee keskinäiseen yhteistyöhön, kun pitää tunnistamaan oleskeluaikansa ylittäneitä henkilöitä, koska näitä rekistereitä ei voida verrata toisiinsa. Jos henkilö lähtee Schengen alueelta tai toisen maan alueelta, joka on eri kuin maahan tulomaa, olisi varsin hyödyllistä ottaa huomioon Kaikkien jäsenvaltioiden kokemukset ja myös niiden kokemukset, joilla on kansalliset järjestelmät käytössä, on tärkeää tutustua näihin järjestelmiin, niiden tehokkuuteen ja miettiä, missä määrin tietoja voidaan käyttää myös laivavalvontaviranomaisten toimista. Latvian sisäasiaministeri totesi tammikuussa puheessaan, että puheenjohtajavaltio on Latvian valmis tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin libevaliokunnan valiokunnan kanssa kun täytäntöönpannaan pilottihankkeita, puheenjohtajavaltio haluaisi jatkossakin olla yhteydessä esittelijöihin ja yhdessä pyrkiä löytämään ratkaisuja eri poliittisiin kysymyksiin ja etsimään parhaimpia ratkaisumalleja äh, älykkäitä rajoja koskevassa tutkimuksessa. On myös välttämätöntä miettiä äh, herra, herra Moreisin ehdotusta, jotta järjestetään tällainen kolmikanta kokous. Kiitoksia. Merci, Madame Silinia. Kiitoksia. Sitten Avramluus hetkinen. Eli hyvät kollegat, muistuttaisin vielä, että täyttäkää tämä keltainen kaavake, jotta voitte saada puheenvuoron tässä keskustelussa. Ja seuraavaksi sitten komission jäsen Avramopoulos joka vastaa maahanmuutto sisäasioista ja kansalaisuudesta. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Iliana. Kiitos oikein paljon, Iliana. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet, kiitos ensinnäkin siitä, että saan mahdollisuuden olla täällä tänään ja pohtia kanssanne ja jakaa kanssanne vähän ajatuksia – tärkeästä aiheesta, nimittäin älykkäistä rajoista. Nyt on tarpeen uudistaa EU-rajahallintoa. Ensimmäistä kertaa nyt meillä on mahdollisuus yksityiskohtaisemmin puhua tästä haasteesta. Minä olisin kiittää puheenjohtajaa ja Libe-valiokunnan sihteeristöä siitä, että näin tärkeä aloite on tehty. Latvian puheenjohtaja kautta myös ja esittelijöitä edustaja Fajon ja edustaja Diastemera. Kaikki nämä ihmiset ovat hyvin sitoutuneita tekemään työtä tämän aiheen parissa. Tänään näemme jälleen kerran, että Euroopan parlamentin panos on ratkaisevan tärkeä yhteisissä ponnisteluissamme. Me pyrimme luomaan älykkään rajajärjestelmän, joka vastaa tarpeisiin ja todella on myös lisäarvon kannalta tärkeä. Kuten aikaisemmat puhujat ovat jo sanoneet, olemme toimielinten osalta vähän jännässä vaiheessa tavallaan ehdotusten välissä, mutta uskoakseni tämä kausi voidaan käyttää nyt hyvin hyödyksi. Näin voidaan käydä syvällisempää ja edellistä keskustelua. Alkuperäiset älykkäiden rajojen ehdotukset toivat esiin teknisiä, poliittisia ja kustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiä esittivät sekä Euroopan parlamentti että neuvosto. Kuten olen jo teille ilmoittanut, tekniset tutkimukset ja testivaiheen tulokset otetaan huomioon samoin kuin neuvotteluiden tulokset teidän neuvoston ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja näin luodaan uusi lainsäädäntöehdotus, jonka toivon mukaan voin teille esittää, kuten aikaisemmin sanottiin, hyvin varhain vuonna 2016. Samanaikaisesti komissio vetää takaisin vuoden 2013 ehdotuksen. Kun tarkastelemme uudestaan ehdotuksiamme, meidän on katsottava suuria kysymyksiä uudestaan. Ne ovat kysymyksiä, jotka tulevat esiin myös tämän päivän kokouksessa. Miksi tarvitaan älykkäitä rajoja ensinnäkin? Mitä haluamme saada näin aikaiseksi? Ja kannattaako tästä hankkeesta näin paljon maksaa? Realiteetit ovat sellaiset tänä päivänä, että jäsenvaltioilla on vaikea hallita matkustajavirtoja rajoilla ja vastata velvoitteisiin, joita Schengenin rajasäännöstöstä syntyy. Tämä koskee aivan erityisesti niitä tapauksia, joissa käsitellään kolmasen maiden kansalaisia. Rajavartioston edustajat tarkastavat, onko matkustusasiakirja oikeanlainen – voimassa olevan viisumin on oltava mukana silloin, kun viisumia tarvitaan. Ja on kysyttävä matkan tarkoitusta ja katsottava, onko siis tietojärjestelmässä merkintä. Vuonna 2013 oli noin 200 miljoonaa raja ylitystä jotka toteutettiin kolmansien maiden kansalaisten toimesta. Näin tultiin Schengenin alueelle tai lähdettiin Schengenin alueelta. Oletamme, että tulemme vuosikymmenen aikana tämä luku lisääntyy ainakin sadalla miljoonalla. Nämä luvut aiheuttavat valtavasti painetta infrastruktuuriin ja ihmisiin voimavaroihin ulkorajoillamme. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että voidaan käsitellä näin suuria matkustajamääriä. Kyse on myös siitä, miten hyvänlaatuiset rajatarkastuksemme ovat. Nykyjärjestelmässä 200 miljoonaa rajanylitystä tarkoittaa sitä, että 200 miljoonaa kertaa rajavartioston pitää leimata jossain rajalla passi. Tänä päivänä rajavartijat ja maahanmuuttoviranomaiset tutkivat manuaalisesti näitä leimoja matkustusasiakirjoissa, kun katsotaan maahan tulon ja maasta poistumisen päivämäärä ja lasketaan oleskelun kesto, kun kyseessä on kolmansien maiden kansalainen. Leimat ovat usein hankalasti luettavissa. Ja joka tapauksessa tätä tietoa ei rekisteröidä. 12 Schengenin valtiota plus yhdistynyt kuningaskunta omaavat kansalliset jännitystietojärjestelmät, erityisesti itäisellä Schengen-alueen rajalla, mutta myös Kyproksella ja Portugalissa on tällaiset kansalliset järjestelmät. Kuitenkin kansalliset maahantulo- maasta poistumisjärjestelmät ovat jääneet yhdistämättä toisiinsa. Eli jos matkustajat tulee Schengenin alueelle yhden tällaisen jäsenvaltion kautta ja lähtee alueelta toisen jäsenvaltion kautta, niin nämä kahden järjestelmän tiedot eivät kohtaa. Kansallisten järjestelmien kesken on myös erovaisuuksia. Erityisesti siinä, miten tietoa kerätään tai kuinka kauan tietoa säilytetään. Nykyjärjestelmä ei ole tehokas. Ei niin hyvin toimiva kuin se voisi olla. Siksi ei ole mikään vaihtoehto se, ettei nyt tehdä mitään. Rajojen on toimittava paremmin. Ja teknologian avulla rajoista saadaan myös älykkäämpiä. Vaihtoehtoina on paljon pidemmät jonot rajoilla tai se, että palkataan paljon lisää henkilöstöä rajoille. Kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei tunnu hyväksyttävältä tai mahdolliselta. Älykkäiden rajojen järjestelmä – jossa rekisteröidään kaikki maahan tulevat ja maasta poistuvat kolmasimailin kansalaiset automatisoidun järjestelmän kautta, on saatava toimimaan tehokkaasti ja siksi tämä testivaihe on niin tärkeä. Mahdollisimman nopeasti on saatava minimiin aika, joka kuluu ajan ylitykseen. Schengenin älykkäiden rajojen järjestelmän luomisen kautta Euroopan unioni saa paljon enemmän vastinetta sille suurelle rahamäärälle, jonka Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot käyttää rajahallintatyöhön. Sen sijaan, että joudutaan palkkaamaan enemmän rajavartioita, jäsenvaltiot voisivat saada lisää henkilöstöä esimerkiksi turvapaikkakäsittelyyn. Tärkein tavoite älykkäiden rajojen järjestelmän osalta on se, että lisätään, parannetaan liikkuvuutta EUn ja kolmansien maiden välillä turvallisella tapaa, niin että helpotetaan ja nopeutetaan rajan ylitys niiden osalta, jotka matkustavat usein. Samalla on tehokkaammin voitava tunnistaa sellaiset henkilöt, jotka eivät kunnioita oleskeluoikeutensa rajoituksia. Älykkäät rajat voisivat olla mukana vaikuttamassa siihen, että saadaan aikaan turvallinen, mutta avoin Eurooppa. Eurooppa, joka toivottaa matkailijat, turistit tervetulleeksi, samoin kuin yritysmaailman ihmiset ja muut vierailijat. Älykkäät rajat mahdollistaisivat myös sen, että EU voisi ajaa tehokkaampaa politiikkaa ihmiskauppaa ja sääntöjen vastaista maahanmuuttoa vastaan. Saataisiin parempaa tietoa niistä, jotka oleskelevat liian kauan alueella. Näin voidaan vaikuttaa tuleviin maahanmuuttopoliittisiin suuntaviivoihin. Ajattelen esimerkiksi maahan tulemasta lähtöjärjestelmän tietoa. Jos nähdään, että siellä on tietty nähty kansalaisuus yliedistettynä niiden joukossa, jotka oleskelevat liian pitkään alueella. Näin EU voisi ottaa käyttöön tai poistaa viisumivelvoitteen kyseisen kolmannen maan osalta. Tietoa saataisiin myös palauttamis- ja takaisinottosopimuksia varten. Ja lopulta haluaisin ottaa esiin siis kaikki tärkeimmät kysymykset tässä yhteydessä. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että jäsenvaltiot uskovat, että älykkäät rajat voisivat olla väline lainvalvontaviranomaisten käsissä. Haluan hyvin selkeästi sanoa yhden asian. Komissio ei tällaista päätöstä ole tehnyt. Me vielä pohdimme kaikkia argumentteja ja mahdollinen tietoihin pääsy lainvalvontaviranomaisten puolelta on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, joita käsitellään uusien ehdotusten vaikutusten arvioinneissa. Tänä päivänä haluan hyvin tarkkaan kuunnella kaikkia argumentteja, joita täällä esitetään, ja mielelläni jatkan pohdintoja lähiviikkojen ja kuukausien aikana. Vaikutusten arvioinnissa Vuoden 2013 ehdotusten osalta komissio tunnusti sen, että tietoja kerätään hädännytystietojärjestelmästä voisi tulla laivavontaviranomaisten käyttöön taistelussa terrorismirikoksia ja muita vakavia rikoksia vastaan erityistapauksissa. Ajattelen, että voitaisiin esimerkiksi selvittää henkilöllisyys tai huolehtia tiedustelusta. Samalla komissio on aina argumentoinut niin, että vielä ei ole riittävästi todisteita siitä, että olisi välttämätöntä tai suhteellista antaa lainvalvontaviranomaisille pääsy tähän maahantulomaasta poistumisjärjestelmän tietoihin. Tämä kysymys on vieläkin tärkeämpi, kun ajatellaan tietojen säilyttämisdirektiiviin liittyvää tehtyä päätöstä. Jos tällainen pääsy annettaisiin lainvalvontatehtäviin, niin on huolehdittava siitä, että järjestelmässä on riittävät turvatakaut. Tuomioistuimen kannanoton suuntaisesti. Tässä yhteydessä katso näitä suurempia kysymyksiä, jotka ovat tässä kuulemistilaisuuden ensimmäisessä osiossa mukana. Kuten tiedätte, paljon tärkeää teknistä työtä tehdään tällä hetkellä. Siitä keskustellaan yksityiskohtaisemmin seuraavan osion aikana. Keskustelut ja harkinnat ovat käynnissä esimerkiksi sen osalta, mitä tapahtuu, kun poistetaan leimojen käyttäminen, erityisesti ajatellen oleskeluluvan omaavia. Ajatellen, mikä olisi varajärjestelmä, jos järjestelmä ei olisi käytössä. Lisäteknisiä kokouksia on suunniteltu komission ja kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä. Erilaisten toimijoiden kanssa haluamme olla yhteydessä – myös EUn tietosuojavaltuutetun kanssa, jäsenvaltioiden kanssa, jäsenvaltioiden, joilla on kokemusta omista kansallisista järjestelmistä ja myös relevanttien kolmansien maiden kanssa. Kaikkien näiden aloitteiden ja keskusteluiden tietojenvaihdon tulokset otetaan huomioon, kun laaditaan uusi vaikutusten arviointi ja uusi lainsäädäntöehdotus – jonka toivon voivani esitellä teille, kuten jo sanoin, vuoden 2016 ensi kuukausien aikana. Tämän päivän kokous on hyvin tärkeä askel tässä yhteistyöprosessissa. Minä suunnittelen lisää keskusteluita ja neuvotteluita kanssanne ja mahdollisesti yhteistä tiedonkeruumatkaa esittelijöiden kanssa. Prosessi on nyt lähtenyt liikkeelle. Ja siksi toivon hyvää jatkoa teille työssänne, tai oikeastaan oikeammin työssämme tänään ja huomenna. Kuten aluksi sanottiin, olen pahoillani, että joudun lähtemään heti tämän puheenvuoroni jälkeen, mutta johtajamme on hyvin tietoinen yksityiskohdista ja hän voi antaa teknisiä vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Brenda Pico on valmis täällä vastaamaan kysymyksiin komission nimissä. On aivan selvää, että tässä valmistelutyön vaiheessa, kun uusia ehdotuksia valmistellaan, meillä on vielä lisää keskusteluihin mahdollisuus. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia komission jäsenet. Jos teillä on vielä hiukan aikaa, niin voitte kuunnella ensimmäisiä kysymyksiä. Mutta siis vielä säännöt, eli kaksi kysymystä kansallisilta parlamentilta, yksi kysymys Euroopan parlamentilta. Ja ensimmäisenä Setbaras, jos nyt oikein äänsin nimen. Hän on varapuheenjohtaja oikeudellisten asioiden valiokunnassa Liettuan parlamentista. Monsieur Setbaras. Il est là, non S'il vous plaît. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulla on oikeastaan enemmän huomio kuin kysymys. Liettua on hyvin kiitollinen komissiolle tästä ehdotuksesta, joka liittyy älykkäiden rajojen pakettiin. Ja haluaisimme korostaa sitä, että ongelma on meille hyvin tuttu. Liettuhan on alusta pitäen tukenut tätä aloitetta. Ja me uskomme vakaasti, että älyteknologian käyttö rajavalvonnassa on välttämätöntä. Yhtäältä, jos haluamme korkeatasoista rajavalvontaa ja turvallisuutta, ja sitten toisaalta – halutaan varmistaa vakaat ja ystävälliset rajatarkastusmenettelyt. Mehän kuulimme, että matkustajavirrat kasvavat ja ainoastaan älyteknologian avulla pystymme löytämään ratkaisuja näihin haasteisiin. Tämä on myöskin väline, jonka avulla voidaan torjua laitonta maahanmuuttoa. Liettualla on aika pitkä raja esimerkiksi Venäjän ja valko -Venäjän kanssa. Ja meillä on poikkeuksellinen väylä Kaliningradin alueelle. Eli Liettua on yksi 13 jäsenvaltiosta, joissa on oma kansallinen maahantulo- ja maasta poistumisjärjestelmä. Se on arvokas järjestelmä, mutta kuten komissio aivan oikein totesi, Schengen-alueella, ja Liettuhan on Schengen-alueella, näiden maiden kansalaiset tulevat alueelle yhdestä maasta ja poistuvat jostain toisesta maasta. Eli nämä, yhdistelmät, ää, äh, nämä järjestelmät täytyy yhdistää toisiinsa. Ja olen myöskin Latvian ministerin kanssa samaa mieltä. hän sanoi, että tämä on hyvin arvokasta, kun ajatellaan kaikkia rajoja, maarajoja, merirajoja, ilmarajoja ja kolme olemassa olevaa EUn järjestelmää eivät oikeastaan pysty kunnolla toimimaan enää tulevaisuudessa, koska niiden lähtökohta oli hyvin erilainen. Ja me katsomme, että yhteensopivuus tämän hetkisten ja tulevien ehdotettujen järjestelmien välillä on välttämätöntä, koska se viittaa myöskin näihin taloudellisiin seikkoihin. Eli me tuemme tämän uuden järjestelmän käyttöä ja matkustajarekisterin käyttöönottoa, ja näitä menettelyitä pitää myöskin vauhdittaa. Ja odottelemme näistä tuloksia mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Ah, merci beaucoup. La deuxième... Kiitoksia. Ja toinen kysymys tai kannanotto Kati Riklin Sveitsistä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvät kollegat. Olemme Sveitsistä ja kuulumme Schengenin järjestelmään. Sveitsi on erittäin tyytyväinen ehdotukseen älykkäistä rajoista. Olemme sitä mieltä, että päätavoitteena EES pitäisi olla tehokas hallinnointi Schengenin ulkorajoilla. Tarkistetaan tulot ja lähdöt kolmansien maiden kansalaisten kohdalla, niin kuin jo Frontex-työryhmässä on todettu. Ja Sefassa 2014 me olemme samaa mieltä siitä, että näitä tietoja voidaan antaa lainvalvontaviranomaisille sekundaarisena tavoitteena. Olemme tyytyväisiä analyysistä, joka on tehty siitä, missä määrin tästä on hyötyä kun otetaan huomioon kokemukset järjestelmästä. Olemme samaa mieltä Libe-esittelyiden kanssa siitä, että sopiva tietosuojan taso täytyy pystyä takaamaan kaikkina aikoina ja siitä se pitää ottaa huomioon direktiivissä koskien EES ja mm, RTPssä. Sitten kollegani Inosen kanssa jatkaa. To the collection of data. Kiitoksia suhtaisuus ja toisensuusperiaatteet täytyy varmistaa, vaikkakin EES ja EES ja RTP-direktiivissä. Olemmekin tyytyväisiä minimitiedoista EES. Siinä otetaan huomioon kyseiset periaatteet, jotta tämä EES täysin voi toimia heti alusta lähtien. Sveitsi on sitä mieltä, että biometrisiä tietoja pitäisi kerätä alussa tai ainakin pitäisi olla mahdollisuus asteittaiseen lähestymistapaan. Ilman biometrisiä tietoja on mahdotonta saavuttaa EES-järjestelmän tavoitteita. Mitä tulee rtp -hen? odotamme vielä analyysiä vaihtoehtoisesta rekisteröidyjen matkustajien ohjelmasta. Sen jälkeen, kun tämä pilottihanke on viety loppuun, pystymme sitten päättämään, voimmeko me tukea tällaista vaihtoehtoista ehdotusta – jossa RTPssä käytettäisiin biometrisiä tietoja sekä EES- että VIS-järjestelmissä. Ja sallikaa minun vielä esittää teille kysymys. Sveitsi panee merkille, että EUn komissio aikoo tehdä uuden lainsäädännöllisen ehdotuksen syyskuussa tänä vuonna. Mitä LIBE-valiokunta on mieltä tästä komission aloitteesta? Miten muut jäsenvaltiot tästä ajattelevat. Kiitoksia. Merci, monsieur. Je pas votre... Kiitoksia, en kuullut nimeänne. No niin, sitten seuraavaksi Koijo, kollegamme Euroopan parlamentista, kansanpuolueen ryhmästä, joka käsittelee hyvin paljon Schengen- ja rajaturvallisuuskysymyksiä. Chair. Ehm. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, josta jotkut puhuvat jo mainitsivat, että yksi EUn suurimpia saavutuksia on Schengenin alue ja vapaa liikkuvuus. Ja siksi meidän täytyisi tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, koska vastavuoroinen luottamus on avainasemassa, jotta voimme puuttua puuttua rajanhallintakysymyksiin. Haluaisin myöskin kiittää esittelijöitä Fajonia ja Diastemera erinomaisesta työstä. Kolme kysymystä. Ensinnäkin tarkoitus. Meidän täytyy heti selvittää, mikä on tämän järjestelmän tarkoitus. Alkuperäisessä komission ehdotuksessa tarkoitus oli paremmin valvoa EUn alueelle tulijoita. Ja haluaisin kiittää Latviaa sen tekemästä työstä tässä kysymyksessä. Meillähän ei ole mitään harmonisoitua politiikkaa näissä kysymyksissä, eli meillä pitäisi olla harmonisoitu järjestelmä, josta meillä ei ole yhteistä politiikkaa. Mutta toisaalta on mielenkiintoista huomata, että tässä halutaan nyt ottaa huomioon kohteeksi 25 prosenttia rajan ylityksistä. Ja käytämmekö ne me jo olemassa olevia välineitä? Käytetäänkö niitä hyvin? Olemme pitkälti samaa mieltä siitä, että SIS ei vielä toimi niin hyvin kuin se voisi. Ja meidän pitäisi täysin nyt arvioida, millaista potentiaalia on näissä järjestelmissä. Ja sitten kustannukset. Diastemera totesi, että meidän täytyy oppia SIS 2. Ja ensinnäkin täytyy muistaa, että emme voi hyväksyä järjestelmää, jonka loppukustannukset olivat kahdeksan kertaa korkeammat kuin aluksi arviointiin. Ja meidän täytyy nyt puhua suoraan näistä kustannuksista. Emme voi hyväksyä sitä, että sovitaan yhdestä hinnasta ja sitten loppuhinta on viisi, kahdeksan tai edes kaksi kertaa korkeampi kuin mitä alun perin oli sovittu. Tanja Fajun mainitsi myöskin tästä. Ja tämä on kysymys, jossa Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat tehdä yhteistyötä, koska Loppuvaiheessa meidän täytyy arvioida, kuinka paljon kustannukset ovat, ja sitten täytyy, niin siis päätän tähän, eli varat, jotka sijoitetaan tähän järjestelmään, oikeuttavat, sit, oikeuttavatko ne, ne kustannukset sillä, että me saamme niistä hyödyllisiä tietoja käyttöömme. Kiitos. Merci, Kiitoksia. Seuraavaksi Kras Kalas Puolasta. Bardzo dziękuję. E, te wystąpienia wszystkie były bardzo interesujące. I my... Kiitos paljon. Kaikki, mitä me kuulet tähän mennessä, on ollut hyvin mielenkiintoista ja aivan epäilemättä tällainen järjestelmä on kiireellisen tärkeä Euroopan unionissa. Ajatellaan vaikka vain eri maahanmuuttovirtoja. Meillä on neljä miljoonaa laitonta maahantulijaa ja puoli miljoonaa sitten vuonna 2000. Tarvitsemme tällaisen järjestelmän, jonka on oltava totta kai tehokas, kustannustehokas myös. Ja kolmanneksi, menettelyiden pitää olla mahdollisimman yksinkertaisia. Ja on otettava huomioon myös matkustajien mukavuus. Tämän järjestelmän on oltava kattava. Siksi rajanylitystietojärjestelmä on yhdistettävä rekisteröityjen matkustajien ohjelmaan. Toisin kuin Euroopan komissio, minä kuitenkin uskon, että tämä kaikki työ pitäisi laajentaa myös turvallisuuskysymyksiin, terrorismin vastaiseen työhön ja niin edelleen. Siksi lainvalvontaviranomaisille tarvitaan pääsy näihin tietoihin. Ei voida ajatella, että kesä, talvella ostetaan kallis mersu ja sitten kesällä vasta huomataan, että ilmastointikin olisi ollut paikallaan. Eli suunnitellaan nyt asti kunnolla jäsenvaltioita. Tämä koskee tietenkin vähän eri tavoin kuin rajan ylityksiä. On tietenkin eri lukumäärä eri jäsenvaltioissa. Ja mahdollisesti tarvittaisiin lisää virkamiehiä. Siksi Mielestäni tarvitsemme hyvin joustavan järjestelmän. Lisäksi olisin kysynyt vielä kustannuksista, miten ne jaetaan komission ja jäsenvaltioiden budjetteiden kesken. Ja mitä jos järjestelmä joskus kaatuu? Näinhän voi olla, eli silloin pitää mahdollisesti voida palata myös manuaalisen järjestelmän nopeasti. Uh, Kiitoksia. Sitten Ovidio Romanian senaatista ja oikeudellisten asioiden varapuheenjohtaja. Romania asigură o bună parte din uh, securitate. Kiitoksia. Tietysti suuri osa ulkorajojen turvallisuudesta liittyy tähän. Tämä koskee myös suurta osaa Schengenin rajojen turvallisuutta. Romania tukee raja hallinnointijärjestelmää ja älykkäiden rajojen järjestelmää kolmansien maiden kohdalla, mutta me tarvitsemme sitä, että ei käytä poliittisia kriteerejä, jotka usein ovat väärin, Me haluamme, että arvioidaan objektiivisten kriteerien perusteella perusteella ja haluamme päästä mahdollisimman nopeasti mukaan Schengenin alueeseen. Silloin voidaan saavuttaa jotakin älykkäillä rajoilla. Kiitos. Uh, Kiitos sitten Zipel, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja koordinaattori tässä valiokunnassa sosiaalistiryhmästä. Vielen Kiitoksia. Ennen keskustelun jatkoa haluaisin esittää pari kysymystä. Ja kysyisin erisesti siitä, mihin tätä järjestelmää tarvitaan. Varmasti sitä ei tarvita, jos ajatellaan nyt näitä kustannuksia ja pitkiä jonoja rajoilla. Tällä tavalla näitä kustannuksia ei voida perustella. No sitten nämä EUn alueelle yöpymään tulevat kolmansien maiden kansalaiset. En tiedä, millaisista luvuista tai kuinka suurista vaaroista on kyse, kun maa, meillä on alueella ihmisiä, jotka oleskelevat viisumin kanssa. Ja näissä asioissa aina usein väitetään, että mitä tulee biometristen tietojen käyttöön, niillä voidaan saada turvallisemmaksi tilannetta, mutta Viime kuukausina olemme kuulleet hyvin paljon ja asiasta on tehty myöskin käytännön testejä, e, kuinka helppoa esimerkiksi on väärentää sormenjäljet ja myöskin kasvojen tunnistamisjärjestelmiä voi huijata. Eli meidän täytyy näitä asioita vielä tarkastella uudelleen. Diastemera puhui siitä, että muut järjestelmät kuin SIS-järjestelmä, ne eivät välttämättä ole riittäviä, jotta valvonta olisi tehokasta – ja en nyt sano, että se ei pitäisi paikkaansa, mutta SIS ja muut järjestelmät, joista meillä on jo kokemusta, niin ei niitä aina kyllä käytetä tehokkaasti jäsenvaltioissa. Eli tähän liittyy sitten kysymys, jos nyt luodaan uusi kallis järjestelmä, niin olisiko se sitten järjestelmä, jota jäsenvaltiot käyttävät ahkerasti? Ja millainen yhteys sillä on sitten moniin turvatoimenpiteisiin, niitähän on kai nyt jo yli 200, eli millä tavalla voidaan tehokkaasti yhdistää näitä eri toimenpiteitä. Ja sitten kun on kyse nopeista rajanyrityksistä, jos on vaikka liikemiehiä, jotka matkustavat usein, he voivat saada sähköisen leiman, he voivat ylittää rajat ilman valvontaa. Eli onko tämän suhteen jotain yhtenäisiä sääntöjä? Esimerkiksi joku, joka on ihan rehellinen liikemies ja siksi hän säännöllisesti ylittää rajan, mutta ehkä joku sitten ei olekaan ihan puhtain paperin liikkeellä. Ja onko meillä sitten yhteiset kriteerit sen suhteen, mitä voidaan kieltää maahan pääsy, ja voiko siitä valittaa? Voiko siitä vaatia jonkinlaista rahallista korvausta, jos maahan pääsy evätään. Eli tähän liittyy vielä useita kysymyksiä ja myöskin mitä tulee sitten näihin rikosoikeudellisiin kysymyksiin. Ne ovat kriittisiä, koska kyse on nyt laittomasta maahanmuutosta, rikoksista, ja ne on nyt vähän niin kuin sekoitettu keskenään. Ja jos nyt puhutaan siitä, miten viranomaiset saavat käyttöönsä näitä tietoja, niin silloin täytyy myöskin selvintää, missä tapauksissa se on mahdollista ja voiko niitä katsoa milloin tahansa. Pitääkö esittää erillinen lupa siihen, mitä näille tietoille tapahtuu, mitä sitten tietosuoja näissä tietokeskuksissa ja sitten millä tavalla tietoja toimitetaan eteenpäin. Eli uskon, että me tulemme käsittelemään tätä aihetta vielä hyvin pitkään. Kiitoksia. Sitten Maltalta edustaja Zamit. Äh, iva, nasib bla dubju għet nidiskutu importanti hafna, uli li jolqotna mil vincini. Nista nireferi u koll al pratika ġewa pajizna Uva għal naturalment Malta u koll marbut ma' problemi oħrajn għaliex billi qegħdin <clears throat> bħala wieħed mill-pajjiżi fruntiera tal-Unjoni Ewropea. No? No Maltese? No okay, thank you. Sorry. No problem, I shall do this in English. <laughs> Ei mitään ongelmaa, voin puhua myös englanniksi. Luulin, että Maltan tulkkaus oli myös tässä kokouksessa. Okay, that's all right. I am saying that we are... No ei se mitään. Niin, sanoin tässä, että puhumme erittäin tärkeästä aiheesta, joka luonnollisestikin vaikuttaa paljon kaikkeen siihen, minkä puolesta toimimme. Ja erityisesti Maltan kansa, kaltaisen maan kohdalla viittaamme asiaan, joka todellakin koskee meihin varsin suoraan siitä yksinkertaisesta syystä, että maamme on myös Schengenin rajamaa ja kysymykset, joita pitää käsitellä täällä, ne liittyvät suoraan meihin ja tietysti muihinkin EU-valtioihin. Mitä meihin tulee Maltalla? Meillä on oma rajanylitysjärjestelmä, tietojärjestelmä, jossa keräämme tietoja kaikista matkustajista. Oman maamme tarkoituksia ajatellen tämä on erittäin tärkeä järjestelmä ja se todellakin helpottaa rehellisten matkustajien matkustamista, mutta kysymyksiä, joita on tullut esiin aivan erityisesti siinä, missä määrin pitäisi siis pystyä täsmäyttämään tietoja yhteen, kun puhutaan tiedoista, joita saadaan esimerkiksi Malta, Maltalla silloin, kun kolmannen valtion kansalainen tulee maahan, mutta sitten sama henkilö poistuukin toisen maan kautta ja toivottavuus, toivottavuus tai toisin päin sovittaa yhteen tällaisia tietoja, niin ajattelen niin kuin tässä komissaarikin ihan oikein sanoi, ja tämä on tullut esille muissakin puheenvuoroissa, tämä voisi olla nyt sopiva hetki käyttää asianmukaisella tavalla tämän päivän teknologiaa hyväksi. Rajanylitykset ovat lisääntymässä meidänkin taso maassamme ja mitä emme todellakaan halua on, että rajanylitykset tulevat niin raskaiksi, äh, hankaliksi, että se todellakin heikentäisi koko EUn imagoa ja meistä tulisi todellakin tällainen linnoitus EU, eikä niinkään tällainen mm, ihmiset tervetulleeksi toivottava alue. Ja vielä lopuksi, mitä päätöksiä sitten teemmekin? Ne päätökset pitää tehdä arvojemme pohjalta, jotka ovat meille tärkeitä. Tietenkin perussopimuksen kaksi artiklassa puhutaan ihmisarvon noudattamisesta, vapaudesta, demokratiasta, tasa-arvosta, äh, oikeusvaltioperiaatteesta ja sanon tämän, koska tietojen jakaminen, kerääminen, uuden teknologian käyttö edustaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta mahdollisia uhkia tähän liittyy myös. Me tulee tietosuojakysymyksiin, yksityisyyteen, ihmisarvon liittyviin asioihin rekisteröityjen kohdalla ja sitten minkälaisia menettelytapoja hyväksytään. Nämä kaikki vaikuttavat näihin mainittuihin asioihin. Thank you. And now the last... Kiitos. Ja sitten viimeinen kysymys kansallisesta parlamentista. Gincher, Turkin parlamentista. From the national parliament. Teşekkür, eder, teşekkür ederim Sayın Başkan. Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä teitä kaikkia niin mitä tulee tähän direktiiviin vuodelta 2015, kysehän on asiakirjasta SIS 2 ja säännöt, jotka siihen liittyvät. Eli kerätyt tiedot pitää voida jakaa ja tätä me ehdottomasti tuemme. No sitten kun ylitetään rajoja ja kun valvonta keskittyy ainoastaan passitarkastuksiin, niin se ei kyllä riitä. Ja siksi nämä biometriset tiedot ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja myöskin se, että voidaan skannata matkustajien kasvot. Eli tällä tavalla pystytään vertailemaan valokuvia. Eli valokuvia voidaan verrata sitten matkustajan kasvoihin. Näitä kuvia saattaa myöskin olla muita tietokannoissa ja näitä passikuvia voidaan verrata myöskin niihin. Nämä ovat nyt suuria ongelmia, kun ajatellaan väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia ja passeja. Näitä ilmiöitä voidaan torjua tämän järjestelmän avulla. Ja sitten biometriset sormenjäljet ovat myöskin turvallinen tapa. Ja sitten kasvojen skannaaminen vaikuttaa meistä myöskin hyvältä ajatukselta. Istanbul Atatürkin lentoasemalla meillä on käytössä jo tällainen sormenjälkijärjestelmä ja myöskin kasvonpiirteiden tunnistamisjärjestelmä. Ja kysehän on integroidusta rajanylitysjärjestelmästä, ja uskomme, että se on asia, joka voitaisiin toteuttaa, jos meillä on tehokasta täytäntöönpanoa ja lainsäädäntötekstejä, jotka on hyväksytty kaikilla tahoilla. Sitten älykkäitä rajoja koskeva paketti. Ja sitten kun ajatellaan viisumihakemuksia Turkista, niin tämä varmasti kyllä helpottaa näiden esimerkiksi liikemiesten ja opiskelijoiden elämää, jotka haluavat käydä EUn jäsenvaltioissa. Ja niin ikään, mitä tulee integroituun rajavalvontaan ja yhteistyöhön muiden maiden kanssa, ottaen huomioon sekä vuoden 2010 että 2013 säädökset, niin uskomme, että tämä IPA-väline on riittävän kehittynyt. Ensimmäinen etappi on nyt päättynyt ja me uskomme, että kyseisten maiden kanssa voidaan käynnistää yhteistyö. Sitten kun ajatellaan raja, ulkorajavalvontayhteistyötä EU-ssa, siellähän myöskin on yhteistyötä Frontexin kanssa, ja me jatkamme tätä yhteistyötä Frontex-viraston kanssa. 105 miljoonaa on investoitu Turkin itärajalle. Nämä kaksi ensimmäistä vaihetta tässä hankkeessa on nyt saatu päätökseen. Ja kyseessä on alueita, joilta on poistettu miinoja – Sehän oli alkuperäinen tavoitekin. Ja monia muita toimia sitten toteutetaan tällä alueella. Turkin sisäministeriö ja muut toimielimet ovat tässä prosessissa mukana. Ja meillä on yhteistyötä myöskin turvallisuusviranomaisten ja erinäisten ministeriöiden kanssa, ja kaikkien viranomaisten kanssa, jotka käsittelevät maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksiä. Eri, erilaisia yhteistyöpyyntöjä on esitetty nimenomaan, mitä tulee integroituun rajavalvontaan, ja mehän tuemme tätä ehdottomasti. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Vosenberg Euroopan parlamentista kansanpuolen ryhmästä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kansallisten valtuuskuntien edustajia. Haluaisin kiittää Fajonia ja Demeraa loistavista alustuksista. He ovat tehneet todella loistavaa työtä mietintöjensä kanssa. Halusin kiittää ministeriä ja komission jäsentä, jotka valitettavasti joutui lähtemään. Haluaisin lisätä muutaman ajatuksen tälle jo sanottuun. haluaisin viitata myös edustaja Koelion puheenvuoroon. Tiedän, että hän tekee paljon työtä tällä saralla. Meitä kiinnostaa kovasti se, miten puututaan tähän lainsäädäntöön? Halutaanko lainsäädäntöä, koska halutaan paremmin suojella ulkorajat, jos näin on mikä on muuttunut viime vuosina? Se mikä on muuttunut on se, että koska muutoksia on tapahtunut naapurialueillamme, jotain huomioon, miten valtaisia muutoksia joissain maissa on ollut, niin on ollut valtavasti lisäystä maahanmuuttovirroissa. Tämä on siis yksi asia, joka on tapahtunut, mutta on toinenkin asia, ja se on terrorismi. Se, miten järjestäytyneet ryhmittyvät ja jengit työskentelevät. Ja tietenkin rajat ylittävät rikollisjoukot toimivat hyvin tehokkaasti ja aktiivisesti ja valvonta on hyvin hankalaa tässä yhteydessä. Eli tässä on tavallaan kahdenlaista keskustelua käynnissä sen pohjalta, mitä Fajon ja Diastemera sanoivat. Toisaalta kustannuskysymys, ulkorajahallintajärjestelmän kustannukset. Tämä on yksi asia, josta voidaan keskustella ja varmasti tähän työhön otetaan asiantuntijoita, jotka osaavat erityisen hyvin nämä asiat. Toinen asia on se, miten Euroopan parlamentti keskusteluita käy ja miten keskustelua käydään yksittäisten jäsenvaltioiden osalta. Mainitsen tämän siksi, että kun näitä mietintöjä kirjoitetaan, on otettava huomioon se, miten erilaista lainsäädäntöä on eri jäsenvaltioissa. Eroavaisuuksia on, ja ne ovat ihan merkittäviä. On yhteistäkin ajattelua, kun ajatellaan henkilötietoja, henkilötietosuojaa esimerkiksi. Ja totta kai on huolehdittava siitä, että tiedot, joita kerätään, ovat hyvissä käsissä. Kuka kerää tietoa, mitä tietoa, kuka saa pääsyn näihin tietoihin ja kuinka kauan niitä säilytetään. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joista meidän on sovittava, jotta, voin huolehtia siitä, jotta voimme huolehtia siitä, että kansalaisvapauksia ja oikeuksia kunnioitetaan – Näissä keskusteluissa on otettava huomioon edustaja Fajonin puheenvuoro. Hän mainitsi pilottihankkeen 12 jäsenvaltiossa. Tästä pilottihankkeesta on tehtävä oikeat johtopäätökset ja syötettävä nämä tulokset vuoropuheluun, jota tulemme käymään. Ei tässä ehkä ole kiistiä eroja toimielinten välillä, mutta ehkä operationaalisia eroja. Tässä minun kommenttini Halusin myös sanoa, että näissä keskusteluissa ja neuvotteluissa kaikkein keskeisintä ei ole vain se, että meillä on pitkät rajat tai on avattu rajoja. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että me halua Euroopan linnoitusta. Kun puhuin eri tekijöistä, jotka ovat muuttuneet viime vuosien aikana, jotka vaikuttavat siihen, että käsittelemme uudestaan ulkorajajärjestelmäämme, niin on muistettava sääntöjen vastainen tai laiton maahanmuutto. Sen pitäminen kurissa on hyvin hankala haaste. Tarvitsemme kuitenkin laillista maahanmuuttoa, jotta saadaan työvoimaa, koska meillä on paljon kysyntää työntekijöille, joilla on erityisosaamista. Kiitos. Kiitoksia. Muita keltaisia kaavakkeita täällä ei ole. Eli nyt sitten alamme puheenvuoron Gomesille, joka on Euroopan parlamentin jäsen sosialistiryhmästä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komissiolta ja esittelijöiltämme myös. Yksi asia, joka tulee ennen teknistä puolta järjestelmän operoinnissa sen jälkeenkin, kun olemme päättäneet tarkoitusperistä ja suhteellisuudesta järjestelmässä. Näyttää kuitenkin sillä, että me keskitymme paljon maahanmuuttajavirtoihin, köyhiin maahanmuuttajiin, mutta entä sitten rikkaat maahanmuuttajat, jotka usein ovat rahoittamassa rikollisuutta, terrorismia ja niin edelleen. Missä määrin, kun otetaan huomioon tämä paketti alukkaista rajoista, missä määrin joudumme tekemisiin tilanteiden kanssa, joiden kohdalla tiedämme, että ne vaikuttavat siihen, miten EU-hun tulee mahdollisia, mahdollista rikollista aineesta. Tuota, tota, viisumijärjestelmää Tämä tietysti kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle, mutta se on paljonkin vaikutus, jos puhutaan älykköistä rajoista, koska ihmiset, joilla on oleskeluluvat ja he matkustavat usein alueella ja, ja se seikka, että mitä nyt tapahtuu jäsenvaltioissa, jotka kilpailevat näistä kultaista viisumeista ja sulkevat silmänsä mahdolliselta järjestetyn rikollisuuden lähteeltä. Tämä kyllä pitäisi ottaa huomioon. Sitten vielä toinen tekijä. Tämä tuli esille, kun tutkimme itse näitä sijalentoja, seijan lentoja, kun on kyse siviiliyksityislentokoneista EU-hun ja mukana tulee ihmisiä sitten tänne, niin valvonta on todella rajallista, joissakin tapauksissa jopa olematonta. Ja sitten, miten tämä sitten vaikuttaa rajojen suojeluumme. Ja on siis sellainen mahdollisuus, että näitä ihmisiä tulee jäsenvaltioiden ilman mitään tarkastuksia, jos he tulevat oikeanlaisella yksityiskoneella, kun puhutaan näistä rikkaista, niin tämä kyllä pitäisi saada hiukan meitä miettimään ja näitä vaikutuksia ja miten ne vaikuttavat älykkäisiin rajoihin. Näistä pitäisi puhua ennen teknisiä seikkoja ja kustannusarviointeja, mitä tulee älykkäiden rajojen pakettiin. Kiitos. Sitten vielä Euroopan parlamentin jäsen Melo kansan puolesta. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin antaa tukeni tälle Aloittele Älykkäät rajat kuulemistilaisuudelle. Tämä on hyvä aloite. Me elämme vaikeita aikoja. Terrorismi on aito uhka. Portugalissa pohditaan uutta järjestelmää, maahanmuutto- ja maanpoistojärjestelmästä. Portugali on tärkeä maahan tuloalue ulkorajoilla Euroopan unionissa. Ja nyt on kyse siitä, että tämänhetkinen järjestelmä korvattaisiin sopivammalla järjestelmällä. Nyt tulisi olla ohi sen ajan, jolloin passeja leimataan. Terrorismia vastaan ei taistella tällaisin romanttisin toimin. Usein tässä viitataan tässä yhteydessä tietosuojaan. No totta kai meidän on huolehdittava siitä, että henkilötiedot ovat turvassa. Mutta yksityisyyden suojelu ei ole yksittäinen yksinomainen normi. Olen juristi ja täällä on monia juristia, jotka puhuvat eturistiriidasta. Ja jos eturistiriitoja syntyy, niin pitää löytää tasapainoinen ratkaisu. Mistä tässä on nyt varsinaisesti kyse? Jos ajatellaan ehdotusta vuodelta 2013, 16 miljoonaa lyhytaikaista viisumia. Tietty määrä maahan tulee on estetty – ja on nähtävä myös ihmisryhmät, jotka matkustavat väärennettyyn asiakirjoihin. Jos katsotaan ainoastaan lentomatkustamista, voidaan nähdä, että maahantulo on lisääntynyt 80 prosenttisesti 400 000 ja nyt 720 000. Ja minä halusin viitata siihen, että suurin osa matkustajista kai tulee ihan bona fide, 99,9 prosenttia luultavasti maahan tulevista ei omaa mitään pahoja tarkoitusperiä, ovat turisteja tai matkustavat opiskelijoina, mutta sitten tällä yhdellä prosentilla voi olla pahoja tarkoitusperiä, jotka aiheuttavat kauheita tragedioita. Minulla olisi muutama tärkeä kysymys. Nämä asiat on otettava huomioon. Uusi Schengenin rajasäännöstö ei esitä tällaista rekisteriä. Tässä puhutaan edelleen tässä yhteydessä leimoista maahantulon ja maasta poistumisen yhteydessä. Toinen kysymys. Onko totta, että rajanylityspaikoilla – on tar- valvottava maahan tuloa, mutta ei maasta poistumista. Tämähän kyseenalaistaa tavallaan koko rajanylitystietojärjestelmän ja sitten kansallisista järjestelmistä ja siitä, että jäädään oleskelemaan liian pitkäksi aikaa. Tämä on hankalaa, kun näitä maahan tulee maasta poistumispäivämääriä ei voida laskea vertailla, kun tullaan alueelle eri maan kautta, kun lähdetään. Eli ei voida verrata maahan tulemasta poistumispäivämääriä. Jos voisi saada vastauksen näihin kysymyksiin, niin olisin kyllä kovin kiitollinen. Kaiken kaikkiaan pidän kuitenkin tätä hyvän aloitteena näinä vaikeina aikoina. Kiitos. Sitten Mayer halusi vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä koko keskustelu unohtuu yksi tärkeä kysymys. Jotta voitaisiin puhua rajoista, ensin pitäisi olla rajat yleensäkin. Eurooppa ei oikeastaan enää olekaan. Meillä ei ole enää sisärajoja ja ulkorajat vuotavat. Ajatuksena on muun muassa saada aikaan järjestelmä, että voitaisiin vastustaa maaton, ma, laitonta ma, maahanmuuttoa ja parantaa turvallisuutta. Ja kysymyksen liittyy sekä komissiolle että Estelä. Oletteko todellakin sitä mieltä, että laiton, laittomat maahanmuuttajat ja terroristit, jotka ovat matkustaneet tuhansia kilometrejä päästäkseen Euroopan alueelle, pelkäävät viimeisimpiä teknisiä laitteita ulkorajoillamme? Kiitos. Merci, Madame Mayer. Kiitoksia kollegat. Sitten meillä on muutama minuutti vastausaikaa. Ensimmäiseksi Fajon ja Diastemera. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Madam Chair. And... Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kiitos kaikille arvokkaasta osallistumisesta. Olen kuunnellut keskustelua ja olen voinut tehdä lisää johtopäätöksiä tästä ja haluaisin painottaa joitain seikkoja uudestaan tai mainita ne uudestaan. Ensinnäkin terrorismi. Se on vakava uhka, siitä olen samaa mieltä. Varmasti voimme kaikki olla samaa mieltä sitä, että tarvitsemme turvalliset ulkorajat Eurooppaan, mutta käytämmekö täysin nykyjärjestelmää hyväksemme? Kuten edustaja Koelio jo esitti, nykyjärjestelmät siis ja vis, täytäntöön pannaanko niitä kunnolla ennen kuin lähdetään keskustelemaan uusista järjestelmistä. Voisimme kysyä itseltämme vielä kerran, mikä on älykkäiden rajojen takaa löytyvä toive? Alkuperäisessä ehdotuksessa oli kyse sitä, että helpotettaisiin rajan ylittämistä, mutta jäsenvaltiot keskustelevat nyt enemmän siitä, miten valvonta, lainvalvontaviranomaiset pääsevät näihin tietoihin käsiksi. Minulla tärkein huoli ja samalla kysymys nyt komissiolle olisi siis, se, että kun Euroopan parlamentissa lähdetään edistysaskeleisiin, jäsenvaltiot yhdessä puheenjohtajan valtioiden kanssa ovat toimineet tehokkaasti. Meillä on käyty keskustelua Euroopan parlamentissa, mutta komission jäsen on esittänyt kaikki huolensa ja sanonut, että hän tekee uuden ehdotuksen julkiseksi ensi vuoden alkupuolella. Mitä tämä tarkoittaa? Miten voimme edetä nyt, kun tiedämme, että saamme uudistetun ehdotuksen? Mitä siinä ehdotuksessa on? Mitä teemme nyt ensi vuoden alkuun asti? Silloinhan alkuperäinen ehdotus vedetään pois. Onko se nyt jotenkin voimassa kuitenkin siihen päivämäärään asti? Tämä on nyt vähän epäselvä tilanne. Meillä on pilotti kokeiluvaihe 12 jäsenvaltiossa 17 rajanylityspaikassa, siis neljä jälkeä vai kymmenen, kasvojen tunnistin vai ei, mikä olisi paras tekninen ratkaisu älykkäille rajoille. Ja marraskuun mennessä saamme loppuraportin ja silloin on käytetty jo paljon rahaa tähän ja sitten saamme lopulta uuden ehdotuksen komissiolta. Meillä on paljon huolenaiheita ja kehottaisimme teitä käymään myös vakavasti tätä keskustelua kansallisessa parlamentissa, koska monia oikein hyviä kysymyksiä on esitetty täällä tänään. Miten tasapainotetaan nyt kustannuksia tehokkuutta? Mitä haluamme saada aikaiseksi? Helpompaa rajan ylitystä vai haluammeko nähdä kaikki mahdolliset kolmansien maiden kansalaiset, jotka haluavat Eurooppaan mahdollisena uhkina? Entä vapautemme? Anna puhui terrorismista ja kaikki tämä huolettaa meitä tänään. Me hyväksymme monia toimia Euroopassa, enkä halua, että liian nopeasti mennään uusiin toimiin ennen kuin on pohdittu tasapainoa siinä, mitä on saatu aikaan Euroopassa. Vapaa liikkuvuus on tärkeä. Kuinka paljon rahaa olemme valmiita käyttämään uusin järjestelmiin, kun nykyjärjestelmiä ei käytetä vielä riittävän tehokkaasti ehkä hyväkseen. Tässä siis muutama seikka, jotka halusin esittää nyt, nämä ovat samalla kyllä kysymyksiä komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle. Kiitos sitten Dias Demera. Signora Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt vastaa ainoastaan yhdelle kysyjälle, vaan koitan nyt ottaa mukaan mahdollisimman paljon tärkeitä kysymyksiä, joita nyt tuli esille tässä keskustelussa. 13 henkilöä käytti puheenvuoron. Valtaosa näistä on kansallisten parlamentin jäseniä ja muut sitten Euroopan parlamentista. Euroopan parlamentin jäsenten joukossa oli kolme Portugalia, eli se osoittaa kuinka elinvoimainen tämä maa on, eli kolme portugalilaista, jotka edustivat eri kantoja. No niin, eli mikä nyt on tilanne? Se on ensimmäinen kysymys, jota tiedämme, missä nyt mennään. Meillä on nyt vanha lainsäädäntöehdotus, jota on kritisoitu hyvin paljon. Lähinnä johtuen siitä, että selkeästi ei ollut määritelty tavoitteita, ja kun ei ollut näitä tavoitteita määritelty selkeästi, niin sitten puhuttiin budjettiviittauksista, joka alun perin oli yli miljardi euroa. No, nyt meillä on uusi komissio ja Euroopan parlamentti haluaa olla paljon suuremmassa roolissa, joka sille kuuluu lainsäätäjänä, jotta pystytään vaikuttamaan lainsäädäntöpakettiin, joka koostuu kolmesta mietinnöstä. Ja Euroopan komissio on todennut, että se tekee uuden lainsäädäntöaloitteen. Ensinnäkin voidaan katsoa tätä teknistä osiota. Meillähän on tämä jo englannin kielellä. Ja tois, toiseksi meillä on sitten päätelmät pilottihankkeesta. Ja mitä sitten parlamentti sanoo, mitä minä ja Tanja esittelijät sanomme? Me sanomme, että ei. Ennen kuin parlamentti käsittelee tätä aloitetta vuonna 2016, me haluamme, että parlamentin ääni tulee kuuluviin. Lisäksi sanoimme, että haluamme, että kansallisten parlamenttien ääni kuullaan myös. Ja tämä on nyt alku, koska tämän tyyppisiä vaiheita vielä tulee jotta saamme kuulla kansallisten parlamenttien kannat. Ja se, mitä Tanja sanoi, on tärkeää. Eli mitä tulee kansallisten parlamenttien valiokuntiin, jotka käsittelevät näitä aihetta, niin siellä on hyvin tärkeää juuri käydä tätä keskustelua. Kyse ei ole ainoastaan komissiosta, joka tekee eloituksen ilman, että se ottaisi huomioita parlamentin kantaa, koska viime kädessä lainsäädäntöehdotuksen on tultava parlamentin käsiteltäväksi. Se on yhteispäätösmenettelyssä parlamentin ja neuvoston välillä. No sitten toinen asia. Ei pidä nyt sekoittaa näitä tavoitteita. Ja puhun nyt lähinnä Euroopan parlamentin kollegoille, eli ei sekoiteta nyt näitä tavoitteita. Katsotaan, mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet ja mitkä ovat sitten toissijaisia tavoitteita tässä ehdotuksessa. En nyt halua väsyttää teitä keskustelemaan siitä, mikä kuuluu yhteisön tasolle, mutta haluaisin toistaa vielä, että kun meillä on kansallisella tasolla turvallisuusviranomaisia ja muita, niin näistä ei ole tehty mitään päätöstä vielä. Meidän täytyy nyt muistaa, millaista keskustelua tässä parlamentissa tullaan vielä käymään. Tämä on minun kantani, mutta varmaan minunkin ryhmässäni on ehkä erilaisia kantoja, mutta meidän täytyy käsitellä aiheita, jotka liittyvät maahantuloon. Siis Avramopulos tästä puhui hyvin selkeästi. Eli komissio ei ole tehnyt tästä asiasta vielä päätöstä, mutta komission työ on tärkeää ja vähemmän tärkeää on sitten se, mitä parlamentti ja neuvosto tekevät, koska komissio tekee ehdotuksen, mutta ne, jotka tekevät päätöksen, ovat neuvosto ja Euroopan parlamentti. Ja sitten kolmanneksi. asiat, jotka huolestuttavat teitä, ovat samoja, jotka huolestuttavat minua ja Tanja ja varjoesittelijöitä. Meidän täytyy yksinkertaistaa kustannuksia, yksinkertaistaa tietosuojaa. Meidän täytyy yhdistää rajan ylitysjärjestelmä tietosuojajärjestelmään. Ja sitten yhteen toimivuuskysymys. Meidän täytyy hyödyntää sitä, mitä jäsenvaltiossa jo nyt on. Meidän täytyy rikastuttaa sitä näillä teknisillä tiedoilla ja pilottihankkeen päätelmien avulla. Meidän pitää vahvistaa rajavalvontaa. No, tämä vastaisi ehkä Nunon kolmeen kysymykseen. No, Abramopulloshan oikeastaan vastasi niihin. Eli nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Tämänhetkinen järjestelmä, no se ei toimi. Nämä leimat eivät ne nyt ole tärkein asia. Se, mikä nyt on olemassa, niin se voidaan havaita maahan tulossa, mutta ei maasta poistuessa. Eli on jossa voi olla vaikka 60-90 päivää alueella, me emme tiedä, ylittävätkö ihmiset nämä rajat EUn alueella. Ja minusta oli mielenkiintoista kuunnella Turkin edustajan kantaa. Turkkihan on valtava maa, ja se liittyy läheisesti Euroopan turvallisuuteen. No, meidän täytyy miettiä, millainen budjetti tähän liittyy, ja puhuin tästä aikaisemmin. Eli jos annamme sitten Turkillekin pääsy tähän järjestelmään, mutta tehän sanoitte nyt, minkä sanoitte, ja voisin vastata, että on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni ja Turkin kaltainen tärkeä maa eivät salli sitä, että ulkomaiset taistelijat voivat käyttää näitä alueita hyväkseen liikkuessaan alueita toiselle. Meidän täytyy helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä. No niin, tämä keskustelu on vasta alkuvaiheessa. Eli tänäisen huomisen kokouksen päätteeksi teemme sitten yhteenvedon näistä puheenvuoroista ja päätelmistä, mutta tällä hetkellä en nyt puhu tämän pidemmäksi, mutta kiitoksia näistä arvokkaista puheenvuoroista. Monsieur Kiitoksia. Ja sitten Silina, haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you. Mm-hmm. Um, Kyllä, kiitos. Haluan vain sanoa sen verran, että varmasti kaikki olemme samaa mieltä ja minä olen kollegan kanssa samaa mieltä prioriteeteista ja sitten toiseksi myös tavoitteista. Mielestäni on olemassa selkeä ymmärrys siitä, että aina on primäärejä ja sekundäärisiä kysymyksiä, mutta mitä kuulin monista puheenvuoroista, niin tämä järjestelmä tällä hetkellä ei toimi tehokkaasti, kun ajatellaan tämän päivän tilannetta kasvavaa maahanmuuttoa. Me kaikki olemme kuulleet lukuja tästä tänään. Laiton maahanmuutto, ter, muutto, terrorismin uhka. Rova Rosenberg sanoi, että on sellaisia kysymyksiä, jotka muuttuvat maailmassa. Ne ovat kasvavia ilmiöitä ja on räätylittävää rikosta, että tämä muuttaa meidän tarpeitamme myös. Oletan, että hyviä tuloksia saadaan tästä pilottihankkeesta, jonka tuloksia kaikki odotamme. Mitä tulee sitten lain valvontaviranomaisten tietojen saantiin, olemme varmasti tyytyväisiä siitä, että komissaari sanoi, että tämä tulee olemaan pääkohtana vaikutusarvioinnissa koskien älykkäiden rajojen ehdotusta, että jäsenvaltiot keskustelevat siitä, saavatko tietoja käyttöönsä maahan lainvalvontaviranomaiset ja toimitaanko perusoikeuksien mukaisesti ja tarjotaan tarvittava suoja. Kaikki ymmärrämme tämän tarpeen. Ja niin kuin sanoin johdanto, johdantopuheenvuorossa, me, me mielellämme vaihdamme mielipiteitä ja olemme aktiivisesti yhteistyössä teidän esittelijöidenne kanssa. Olemme kaikki siitä samaa mieltä, että uutta teknologiaa voitaisiin käyttää tehokkaammin ja äh, rajavalvontajärjestelmissämme. Näin voidaan tunnistaa paremmin ihmisiä ja rajoittaa äh, rajat ylittävää rikollisuutta. Kiitos. Merci, Madame Silinia. Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja. No, on vaikea olla aavunpoloksen sijalla. Euroopan parlamentista ja kansallisesta parlamentista tuli aika paljon kysymyksiä, eli olkaa hyvä. Bye. I try to pretend. Kiitos aika Oikein paljon en pyri esittämään komission sen Avramopoulosia, mutta pyrin vastaamaan muutaman kysymyksen. Ehkä olisi hyvä muistaa muutamia lukuja. 1800 rajanylityspaikkaa varmasti hyvä muistaa tämä. Huomisessa kokouksessa kuulemme joiltain näiltä ihmisiltä, jotka ovat itse asiassa töissä rajanylityspaikoilla ja voivat kertoa siitä, miten, minkälaista työtä siellä rajalla tehdään, mutta koko ajatus tästä rajanylitystietojärjestelmästä on se, että tietoa saadaan kaikille. 1800 rännytyspaikkaa. Tärkeä luku. 600 miljoonaa rajanylitystä toteutuu vuodessa 200 miljoonaa kolmansien maiden kansalaisten toimesta. Luku, joka varmasti kasvaa ensi vuonna, kuten komission jäsen sanoi. On hyvä ottaa huomioon 200 miljoonaa ylitti rajan EUn ulkopuolista maista menestyksekkäästi ilman ongelmia. 100 000 jätettiin rajalle, kiellettiin pääsy ja lisäksi oli erityisen paljon sääntöjen vastaisia ylityksiä, 280, 280 000. Schengenin järjestelmä rajasäännöstä on vankka. Ei siinä mitään erityisiä ongelmia ole. Nämä järjestelmät, joista puhumme, ovat tapoja täytäntöönpanna Schengenin rajasäännöstöä. Se, miten rajoja hoidetaan, on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan, ketä päästetään Schengenin alueelle, ketä ei. Tämä on edelleen tässä rajasäännöstössä mukana. Muutama sana ajoituksesta, uudesta ehdotuksesta, kuten komission jäsen sanoi. Me tähtäämme ensi vuoden alkupuoleen. Meidän on otettava totta kai huomioon pilottihankkeen tulokset. Kuulemme siitä seuraavassa osiossa lisää. Samanaikaisesti voimme tietenkin tehdä työtä muiden asioiden kanssa. Minun on painotettava sitä, että komissio on sitoutunut älykkäiden rajojen tavoitteisiin. Siksi nykyehdotusta ei ole vedetty pois. Ymmärrän, että tämä hankaloittaa nyt kaikkien elämää, kun keskustellaan ehdotuksista, joiden tiedämme muuttuvan, mutta pidimme parempana sitä, että annetaan nyt ymmärtää jo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia tehdään – koska jos yhdistetään rajoitustietojärjestelmä rekisteröityjen matkustajien ohjelma, on hyvä saada yhtenäistä säännöstä, muuten on hankala tehdä työtä sellaisten tekstien pohjalta, jotka eivät enää ole voimassa, mutta perusperiaate on sama. Kuten kaikkien lainsäädäntöehdotusten osalta teemme vaikutusten arvioinnin, kuten aikaisempi arviointi, siinä on monia tekijöitä mukana, ottaen huomioon lain, lainvalvontaviranomaisten viranomaisten pääsy näihin tietoihin. Se ei koske ainoastaan sitä, mutta se on aihe, jota käsittelemme. Sitä käsiteltiin nykyehdotuksen vaikutusten arvioinnissa myös ja huomaatte siitä, että puhumme myönteisistä ja kielteisistä seikoista. Sanoimme, että on paljon etua siitä, että lainvalvontaviranomaiset saavat näitä tietoja käyttöönsä. Näin voidaan tällä järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan, mutta siinä on tietty kustannuskin ajatellen tietosuojakysymyksiä, perusvapauksia, kansalaisvapauksia. Vuonna 2013 komissio oli sitä mieltä, että ei ollut oikea ajankohta ehdottaa, että lainvalvontavaranomaiset saavat nämä tiedot käyttöönsä. Mutta ajateltiin, että tähän voidaan palata otettaen huomioon tietojärjestelmä. Me olemme kuulleet tietoa parlamentista ja muualta. Se vaikuttaa varmasti vaikutusten arviointiin en halua nyt ennakoida, mitä tämä kollegio sanoo aiheesta, mutta siitä keskusteltu viime komissiossa varmasti myös tässä komissiossa. Sissin ja Vissin täytäntöönpanosta ensinnäkin kyllä, komissio uskoo, että jäsenvaltiot voisivat tehdä enemmän, jotta täytäntöön pantaisiin tehokkaammin ja saataisiin enemmän hyötyä sis- ja järjestelmistä. Me kiinnitämme huomioon tähän aina, kun se on mahdollista, esimerkiksi Schengenin puolivuosittaisiin raportointiin, kun tapaamme jäsenvaltioiden edustajia ja arvioimme vis- ja sisjärjestelmiä. Tällä hetkellä arviot saadaan valmiiksi ensi vuonna. Jos saamme jo väliaikaisia tietoja, niin työstämme nämä tiedot lainsäätäjien käyttöön, kun on varmasti tärkeää saada näitä tietoja mahdollisimman nopeasti. Kustannuksista budjetista en halua puhua yksityiskohtaisesti. Kuten tiedätte, sisäisen turvallisuuden rahastossa on korva merkitty maksimissaan 791 miljoonaa euroa. Viime vuoden tutkimus osoitti, että erilaisia säästöjä voitaisiin saada käyttöön eri vaihtoehtojen pohjalta, mutta komission lähestymistapa on aina ollut se, että meillä pitäisi olla budjetti, käytössä, joka kattaisi keskeisimmät kustannukset, joilla kehitellään tätä keskitettyä keskusjärjestelmää, mutta pitäisi myöskin voida antaa tukea kansallisten järjestelmien täytäntöönpanolle. Schengenin tietojärjestelmästä voidaan saada paljon oppia. Esimerkiksi se, ei pidä lähteä rakentamaan järjestelmää ennen kuin tiedetään, minkälainen siitä halutaan. Se on varmasti nyt tiukasti kaikkien tiedossa. Edustaja Koelion kannat on myös kuultu. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kunnolla ymmärretään se, minkälainen vaikutus olisi kansallisiin järjestelmiin, yhteyksiin. Se ei ole ollut mahdollista eri poliittisista syistä Schengenin tietojärjestelmän yhteydessä, ja siksi tiedämme, että tämä on jäsenvaltiolle hyvin tärkeä kysymys. Meillä on siis tärkeää se, että budjetti on riittävä keskitetyn keskusjärjestelmän ja jäsenvaltioiden järjestelmien osalta. Tässä ehkä keskeisimmät kysymykset, joita halusin kommentoida. Ja painottaisin vielä kerran sitä, että perusoikeuskysymys on ratkaisevan tärkeä komissiolle. Puhumme kolmansien maiden kansalaisista, joilla on oikeus yhtä hyvään tietosuojaan kuin EUn kansalaisille. Tanja Fajon sanoi, että järjestelmällä on vaikutus EUn kansalaisiin. No EUn kansalaisiin sillä on vaikutus siksi, että näin määritellään, minkälainen Schengen-alueemme olisi joten haluamme huolehtia siitä, että kolmansien maiden kansalaisten tietosuoja ja perusvapaudet ovat samalla tasolla kuin EU-kansalaisten. eu kansalaiset eivät tietenkään ole tämän järjestelmän kohtein, anteeksi, mutta tiedämme, että tällaisten sähköisten porttien käyttäminen on eduksi kaikille. Edustaja Gomez, unohdin vastata teidän kysymykseen. Taisi olla sama kysymys kuin viimeksi. Kultaiset viisumit kysymys. Ymmärrän kantanne Kaiken kaikkiaan tämä on ala, jolla komissiolla ei ole oikein toimivaltaa, mutta voin viestiä nämä kommentit, viedä ne edelleen komission jäsenille ja voimme lähettää ehkä kirjallisia vastauksia. Tässä on hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka eivät liity sinänsä suoranaisesti älykkäisiin rajoihin, mutta tässä on poliittinen linkki, jonka esititte aivan oikein. Mielestäni Schengenin rajasäännöstö koskee kaikkia, rikkaita ja köyhiä riippumatta siitä, miten rajat ylityspaikalle tullaan. Toivon, että kollegat huomenna voivat käsitellä näitä käytännön kysymyksiä rajan ylityksen osalta. Miten suhtaudutaan esimerkiksi yksityisiin aluksiin tai lentokoneisiin? Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, puheenjohtajavaltiota, Latvian parlamenttia, tietysti myös esittelijöitä, kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana tämän iltapäivän keskustelussa. Jatkamme muutaman minuutin kuluttua. Kollegat, jotka ovat mukana seuraavassa osiossa, niin tulkaa tänne puheenjohtajapöydän taakse. Kiitos. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. If we can start uh, our session. Eli jatkamme kokousta. Eli hyvää iltapäivää kaikille. Muutama sana romaniaksi ja sitten siirrymme keskusteluun. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että Euroopan unioni tarvitsee nyt uuden aikaista toimivaa rajanvalvontajärjestelmää. Ja mielestäni Schengen saattaa olla ratkaisu. Schengen ei ole ongelma, jotta saataisiin lisää turvallisuutta EU-hun. No, jos me katsotaan, millaisia välineitä meillä on, mehän kaikki olemme olleet mukana niiden vahvistamisessa. Ja Schengen-alue on paras ratkaisu, jotta voimme hyötyä vapauksistamme ja oikeuksistamme. Tällä tavalla voimme myöskin osoittaa, mitkä ovat yhteiset arvomme, ja me emme saa antaa periksi populismille. Mehän kaikki tiedämme, että Schengen tarkoittaa parannusta kansalaisten turvallisuuden osalta. Vaikka Romania ei olekaan mukana Schengen-alueella, Romania on kuitenkin täyttänyt kaikki ehdot, jotka liittyvät Schengeniin. Marraskuussa 2010 lähtien olemme olleet mukana pilottihankkeessa, johon viitattiin äskettäisessä keskustelussa. Romania on oikeastaan de facto jäsen Schengen-alueella, ja joka päivä se auttaa jäsenvaltiota parantamaan turvallisuuttaan. Ja uskon, että kaikki yhdessä voimme ymmärtää, kuinka epäoikeudenmukaiselta tämä meistä romanialaisista tuntuu. Olemme aika turhautuneita. Me emme vieläkään ole Schengen-alueella ja meihin sovelletaan pikemminkin poliittisia kriteereitä eikä niinkään teknisiä kriteereitä niin kuin olisi pitänyt tapahtua. Edellinen keskustelu oli erinomaista ja toivomme, että tälläkin kertaa voimme tarkastella pakettia ja voimme sitten keskustella rakentavasti. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa komission puolesta Rosenburg, joka kertoo teknisestä tutkimuksesta viime vuodelta – ja ennen kuin Rosenberg saa puheenvuoron, haluaisin vielä pyytää, että kaikki kollegat, jotka haluavat olla mukana keskustelussa, täyttävät tämän kaavakkeen mahdollisimman pikaisesti, jotta voimme ne sitten kerätä ja jotta voimme käydä avointa ja hyvää keskustelua. Ja sitten Rosenburg, olkaa hyvä. Uh, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, kollegat, komissio vei loppuun tutkimuksensa älykkäistä rajoista lokakuussa 2014 ja olemme ja ilmo- esittäneet näitä tuloksia live-valiokunnalle viime lokakuussa. Puhuttiin kustannusluvusta, siitä sitä käsiteltiin joulukuussa ja sitten vielä pidettiin epävirallisia kokouksia sen jälkeen Koko tutkimus on saatavissa myös netissä, yli 600 sivua, sieltä se löytyy. Joten monille teistä, mitä tulen kertomaan, oikeastaan jo vähän vanhentunutta tietoa, ikävä kyllä. Mutta jos nyt kuitenkin virkistäisin muistia, niin yritän tiivistää päälöydöksiä, ottaen huomioon aikarajoitukset tässä tilanteessa. Kuten tiedät, tekninen tutkimus on ensimmäinen vaihe niin kutsuttua konseptin oikeasti todistamista, josta sovittiin yhteislainsäätäjän kesken helmikuussa viime vuonna. Toinen vaihe on tämä testausvaihe, josta puhumme myöhemmin iltapäivällä. Kuten monet sanot, ovat jo sanoneet 2013 keskusteluissa, kun puhuttiin komission alustavasta ehdotuksesta älykkäistä rajoista, sekä neuvosto että parlamentti ottivat esiin te- tiettyjä teknisiä, operationaalisia ja kustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Ja tutkimuksen tavoitteena oli antaa vastauksia näihin teknisiin kysymyksiin ja kustannuskysymyksiin, ei tietenkään poliittisiin kysymyksiin, joita myös tuli esille, vain, eikä näihin teknisiin, kysy- tai näihin teknisiin kysymyksiin. Täällä annetaan myös muita vastauksia mahdollisuuksien rajoilla. Äh, tässä keskitytään erilaisiin kysymyksiin. Järjestelmän rakennetta, arkkitehtuuri, mitä biometriikkaa käytetään hyväksi, tietoaspektit tulevassa järjestelmässä ja miten tämä vaikuttaa rajamenettelyihin. Ja sitten viides kysymys, kustannukset, sehän koskee kaikkia näitä Ensimmäinen ulottuvuus, arkkitehtuuri tai rakenne. 2013 komission esitteli eh, ehdotuksensa EES-järjestelmästä ja RTPstä kahtena edellisenä järjestelmänä ilman, että ne suoraan olisivat yhteydessä toisiinsa. Ja tutkimus on osoittanut, että on parempi saada aikaan yksi yhtenäinen järjestelmä, jossa on mukana sekä EES että RTP toiminnot. Tämä vähentää kehitys- ja käyttökustannuksia, välttää päällekkäisyyttä, mitä tulee matkustajien tietojen käyttöön ja vähentää vaikutuksia kansallisiin järjestelmiin. Jos on yksi ainoa järjestelmä, se on myös halvempaa kuin kaksi erillistä järjestelmää, niin kuin jo annettiin ymmärtää 2013 ehdotuksissa. Ero on todellakin huomattava, noin 50 miljoonaa neljän vuoden aikana. Sitten toinen kysymys, jota tutkimuksessa tarkasteltiin rakenteessa, ovat nämä yhteydet ESRTP-järjestelmästä, joka on yhtenäinen, ja sitten miten se linkittyy vis, viisumitietojärjestelmään. Ensimmäinen asia, joka pitää mainita, niin kuin jo 2013 ehdotuksessa ennakoitiin, ESRTP ja VIS niillä on tällainen yhteinen BMS, biometrinen yhteensovittamisjärjestelmä. Sitten toiseksi ES, RTP aina voivat pyytää tietoja visjärjestelmästä. Voidaan tarkistaa, onko henkilöllä matkustajalla viisumi joka on voimassa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä rakenteellinen vaihtoehto sitten valitaankaan, järjestelmä pystyy tavallaan siis keskustelemaan tai olemaan vuorovaikutuksessa toisiin järjestelmiin VIS ja ES pystyvät siis näin keskustelemaan tavallaan. Ja mitä tulee tähän järjestelmien varsinaiseen rakenteeseen, niin tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa. Ensinnäkin EES, RTP olisivat riippumattomia VIS-järjestelmästä, toinen EES, RTP olisi integroitu VIS-järjestelmään alusta lähtien ja kolmas vaihtoehto EES, RTP riippumattomia visistä, mutta käyttäisivät joitakin viisumitietojärjestelmän tekijöitä ja pyrittäisiin asteittain integroimaan tämä järjestelmä myöhäisyyden vaiheessa. Ja tutkimus tulee siihen lopputulokseen, että tämä viimeinen vaihtoehto on suositeltavin. Ensimmäinen vaihtoehto ESRTP riippumaton se ei ole hyvä, koska se tarkoittaa sitä, että toiminta on päällekkäistä. Ja toinen vaihto, vaihtoehto, EESRTP, on täysin integroitu vissiin. Sillä on tukijoita, mutta siihen kyllä liittyy omat riskinsä, jos näin tehdään. Jotta uusi järjestelmä linkitetään jo olemassa olevaan toimivaan viisumitietojärjestelmään, joka toimii yli 30, tai 30 maassa, ja, ja se on jatkuvasti käyttövalmiudessa. Sillä olisi vaikutus jäsenvaltioiden kansallisiin järjestelmiin ongelma ei olekaan keskitetyllä tavalla, vaan kyse on tästä operatiivista vaikutuksista ja riskeistä, joita saattaa syntyä. Ja tämä on toinen oppi tavallaan, jonka olemme saaneet Schengenin tietojärjestelmästä. Ja mehän maksoimme tästä kovan, kovan hinnan tästä virheestä. Meidän ei pitäisi unohtaa tätä läksyä. Sitten kolmas vaihtoehto, niin kuin sanoin, se olisi se, jota jossa uudelleen käyttäisimme joitakin elementtejä viisumitietojärjestelmästä ja sitten se integroitaisiin tätä kautta. Se olisi turvallisempaa ja se olisi myös paljon halvempi kuin tämä toinen vaihtoehto, jossa välittömästi integroitaisiin järjestelmät toisiinsa. Sitten kolmas elementti, joka liittyy arkkitehtuuriin, on yhteys kansallisiin järjestelmiin. Tämä on jo mainittu monissakin puheenvuoroissa. Tämä on tärkeä kysymys, kun EU-jäsenvaltiolta omaa jo tällä hetkellä kansallisen järjestelmän, jota voidaan verrata ees järjestelmään jäsenvaltioilla, näillä jäsenvaltioilla on kustannussyistä, organisatorisista syistä, äh, nämä ovat vaatineet, että nämä kansalliset järjestelmät pitää voida täysin integroida tulevaan EES-RTP-järjestelmään. Ja tutkimuksessa ehdotetaan, että näin tehtäisiin niin sanotun yhtenäisen kansallisen äh, yhteyspinnan tai järjestelmän kautta, joka kehitettäisiin keskitetyllä tavalla. Ja näin voitaisiin integroida olemassa olevat kansalliset rajanylitysjärjestelmät aika alhaisella hinnalla järjestäytyneellä tavalla ja samalla kuitenkin kaikki toiminnat tarjottaisiin niille jäsenvaltioilla, joilla ei vielä ole kansallista järjestelmää, joten tämä on siksi varsin hyvä tekninen ratkaisu uskoakseni tähän haasteeseen juuri. Sitten toinen kysymys, nippu biometriset tunnisteet. 2013 komission ehdotuksessa mainitaan sormenjäljet ainoa, ainoana biometrisenä tunnisteena. Kymmenen sormenjälkeen ES ja 4 RTPssä. Tämä on VIS-järjestelmän lainsäädännön mukaista, mukaista koskien sähköisiä passeja ja oleskelulupia. Olen antanut teknis, kuvaa teknistä edistyksestä biometriassa ja minkälaisia käytännön ongelmia on rekisteröidä suuri määrä sormenjälkiä erityisesti maarajoilla – Tutkimuksessa tarkasteltiin vaihtoehtoja vähentää sormenjälkien määrää, jotka rekisteröidään järjestelmään mukaan ilman, että vaarannetaan turvallisuutta mitenkään. Ja siinä otettiin huomioon kolme vaihtoehtoa. Järjestelmä, jossa on vain sormenjälkiä, toinen vaihtoehto, järjestelmä, jossa on vain valokuva tai kasvokuva siis, ja kolmas vaihtoehto yhdistelmä näistä kahdesta, sormenjäljistä ja kasvokuvista uudessa järjestelmässä. Tutkimus tulee siihen lopputulokseen, joka oli hämmästyttävääkään, että enem, jos otetaan enemmän sormenjälkiä, se, näin voitaisiin paremmin varmentaa ja identifioida toimintaa, mutta se myös johtaisi viivästyksiin sekä matkustajille että viranomaisille. Sitten kun biometrisiä tietoja on mukana järjestelmässä ja niin mitä tulee todentamiseen, varmistan, onko henkilö todellakin se, jonka pitää olla yksi ainoa sormenjälki tai yksi hyvä kasvokuva riittää. Jos valittaisiin eh, tunnistaminen reaaliajassa rajoilla, silloin tarvittaisiin ainakin joitakin sormenjälkiä. Järjestelmä on vaativampi koska sieltä pyydetään enemmän tietoja. Sekä varmentamiseen että tunnistamiseen tulee siihen tulokseen, että yhdistelmä sormenjäljistä ja kasvokuvista antaa parhaat tulokset, mitä tulee nopeuteen ja tarkkuuteen. Kun otetaan huomioon, että päätavoitteena älykkäiden rajojen paketissa on parantaa ulkorajojen hallinnointia ja jos käytetään valokuvaa biometrisenä identi- identifioina yksin tai yhdessä rajallisen määrän sormenjälkiä kanssa, niin se on, olisi riittävää. Tämä on tärkeä tekninen löydös, joka tietysti vaikuttaa myös muulla tavalla, mutta se on erittäin tärkeä tekninen tutkimustulos, jota tulemme käyttämään, kun jatkossa käsittelemme asiaa. Kun tarkastellaan tätä biometristä kysymyksestä kustannusten kannalta, näyttää siltä, että skenaario, joka käyttää vain kasvokuvaa ilman sormenjälkiä, on edullisin, halvin ero tämän skenaarion ja kymmenen sormiaiven välillä on noin 23 miljoonaa vähemmän. Sitten kolmas osuus, tiedot. Tiedon säilyttäminen 2013 komission ehdotuksessa tietojen säilytysajaksi mainitaan jokaisen rekisterin kohdalla tai tietojen säilyttäminen on kuusi kuukautta ja viisi vuotta, jos matkustaja ylittää oleskelulupansa. RTPn kohdalla ehdotettu ajanjakso on viisi vuotta sen jälkeen, kun RTP-status on menetetty. Tutkimus osoittaa, että jos paremmin sovitaan yhtiön, yhteen tiedon säilyttäminen, järjestelmän on sopiva, mitä tulee ESN, säilytysaikaa pidetään erittäin lyhyenä, ehkä liian lyhyenä, koska se ei ota huomioon vaatimuksia rajavalvontaprosessissa jos rekisterit aikaisemmista oleskeluista poistuvat varsin nopeasti, tämä tarkoittaa sitä, että matkustajien pitää eh, antaa nämä tiedot useammin. Se on loogistakin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rajavartijat voivat nähdä vain varsin lyhyen matkustusrekisterin tai historian, kun ajatellaan tämmöistä tilannetta ja passeja. Tietysti vartija näkee passista jopa kymmenen vuoden passeja on. Nähdään tämä matkustushistoria tästä asiakirjasta, joten niin kuin sanoin, tämä liittyy matkustusmukavuuteen, että äh, rajatyöntekijöiden ammattitaitoon tai performanssiin on tärkeää pohtia tätä säilytyskautta EESn yhteydessä. Mitä tulee sitten välttämättömiin tietoihin, jotta EES pystyy tut- toimimaan, niin tämä tietomäärä voisi olla pienempikin kuin alun perin ehdotettiin. Alkuperäisessä ehdotuksessa puhuttiin 36 eri tiedosta. Tässä tutkimuksessa todetaan, että 26 tietoa riittäisi ESn tarpeisiin. Mitä tulee RTP, on ehdotettu 33 ja siitä ei muuteta. Pienempi tietojen määrä tietysti tarkoittaa myös vähemmän tiedon varastointia ja näin voidaan nopeuttaa rajoitusaikoja. Sitten vieläkin tiedoista haluaisin vielä mainita lyhyesti lainvalvonnan käyttömahdollisuudet näissä tiedoissa. En nyt puhu poliittisesti, vaan kannattaa kuitenkin mainita, että tutkimuksessa laskettiin, mitä maksaisi, jos järjestelmästä tulisi hyödyllinen lainvalvontaviranomaisille. Ja näyttää siltä, että lisää ohjelma ja laitteistokustannukset, jotka liittyvät näihin latenteihin. Sormenjälkeen ei olisi kovinkaan korkea, noin 2,5 miljoonaa ylläpitokustannukset vuodessa, 0,2 miljoonaa, joten tämä ei ole tässä niinkään merkittävä summa. Tärkeää on, että kun lainvalvontaviranomaiset saavat käyttöönsä näitä tietoja, niin olisi, ei ole juurikaan hyötyä tällaisesta, jos tiedon säilytys on vain kuusi kuukautta, niin kuin tällä hetkellä on tarkoituksena. Vaikutusarviointi vuodelta 2013 komission ehdotuksesta. Siinä suositeltiin, että jos lainvalvontaviranomaiset saavat käsinsä näitä tietoja, niin silloin tietoja pitäisi säilyttää viisi vuotta. Ja tutkimuksen laskettiinkin, että jos näin toimittaisiin, kehityskustannukset tällaista pidännyksistä olisivat 32 miljoonaa euroa ja vuosittaiset käyttökustannukset noin 9 miljoonaa vuodessa. Sitten neljäntenä ja viimeisenä ulottuvuutena rajavalvontaprosessit. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös käytännön rajoitteita ja ehtoja biometrisen tietojen kohdalla. Yleiset ehdot eivät ole samat kaikilla rajoilla, ilmassa, merellä, maarajoilla, joten meidän täytyy kehittää sellainen järjestelmä, joka sopii kaikkiin olosuhteisiin. Tätä tullaan aivan erityisesti käsittelemään testausvaiheessa. On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat viivästyksiin rajoilla No nyt itselläkin tässä vähän kiire, koska pyydetään lopettelemaan tätä puhetta, joten en mene yksityiskohtaisuuksiin enää. Haluaisin vain kertoa teille, että yksi tärkeä mahdollinen ratkaisu olisi niin sanottu prosessin nopeuttajat, joissa voidaan rekisteröidä ennen kuin rajalle edes tullaan. Olisi tällaisia itsepalvelukioskeja, joihin ihmiset matkustajat voivat mennä ennen kuin ovat edes rajatarkistuksessa. Tällä voisi olla suurta merkitystä näin voitaisiin estää jonoja ja nopeuttaa näitä rajanylityksiä. Mutta on muitakin ratkaisuja, joita tutkimus suosittelee ja osittain tulemme testaamaan niitä jatkossa ja työstämään niitä vielä. Jos vielä sallitte yksi asia vielä RTPstä, tutkimuksen ehdotetaan vaihtoehtoista hakuprosessia rtp joka voisi rajoittaa lisää resursseja, joita tarvitaan jäsenvaltiotasolla näiden hakemusten yhteydessä. Tässä ajatuksena on se, että ihmiset, jotka ovat jo rekisteröityneitä EES, voivat hakea verkossa RT-asemaa rekisteröidyn asemaa. Näin he käyttäisivät tietoja, jotka löytyvät jo EES-stä Tämä säästää rahaa, aikaa ja se olisi mahdollista. Nyt ikävä kyllä joudun loputtamaan, mutta toiv- lopettamaan, mutta toivottavasti sitten kysymysten yhteydessä voimme jatkaa vielä tätä käsittelyä. Kiitos. While I was told that I... Kiitoksia. Sain kuulla, että minulla kyllä on valtuudet, mutta pyytäisin siis puhujia pitämään kiinni puheajastaan. Seuraavaksi Euroopan valtuutettu Butarelli. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää tätä valiokuntaa tästä kutsusta. Tänäinen keskustelu kansallisten parlamenttien kanssa tästä paketista on äärimmäisen tärkeää, kun otetaan huomioon näiden kysymysten monimutkaisuus. Edelliset puhujat nyt iltapäivällä antoivat teille päivitettyjä tietoja siitä, miten pakettia on parannettu. Ja minua on pyydetty puhumaan tietosuojanäkökulmasta, mitä tulee konseptin oikeaksi todistamiseen, mutta ihan lyhyesti kerron asiasta, joka liittyy edeltäjääni. Hänhän vuonna 2008, 2011, 2013 hyväksyi kolme eri lausuntoa tästä asiasta. Mukana oli 29 erilaista työryhmää. Mukana oli myöskin kansallisten parlamentin kollegoita ja vuonna 2013 hyväksyttiin erillinen lausunto. Nyt kun kehitetään sähköistä järjestelmää, joka liittyy rajanylityksiin EUn alueella, se ei ole mikään uusi ajatus. Nyt meidän pitää parantaa rajahallintaa EUn ulkorajoilla ja torjua laitonta maahanmuuttoa. Me panemme merkille myöskin keskustelun siitä, miten voitaisiin vahvistaa yhteistyötä maahanmuuttoviranomaisten välillä, miten voidaan vastata uusiin haasteisiin, mitä voidaan modernisoida järjestelmiä – Tietosuoja on edelleen keskeisessä roolissa sen jälkeen, kuin tämä maahanmuutto, maastamuuttojärjestelmä johtaa siihen, että kerätään henkilötietoja kaikkien kolmansien maiden kansalaisilta, jotka tulevat EUn alueelle. Kyse on vain biometrisistä tiedoista. Eli meidän täytyy nyt vielä palata tähän poliisi- ja oikeusviranomaiskysymyksiin. Oma toimielimeni hyvin läheisesti seuraa tätä testivaihetta. Me haluamme antaa apua tietosuojakysymyksissä ja me kannustamme EU-lainsääntäjä miettimään, millä tavalla voidaan käyttää uutta teknologiaa. Ja meillä pitää myöskin olla selkeät tavoitteet jotka liittyvät tämän teknologian käyttöön. Pilottihankkeen aikana tehdään tiettyjä testejä oikeiden matkustajien kanssa monissa rajan ylityspaikoissa useissa jäsenvaltioissa. Eli miten pilottihanke sitten toimii tietosuoja näkökulmasta. Tämänhetkisten tietojemme mukaan henkilötietoja käsitellään pilottihankkeen hankkeessa, erityisesti mitä tulee biometrisiin tietoihin, silmänskannaukseen ja passitietoihin. Näille henkilöiden pitää antaa suostumuksensa näihin testeihin, eli jos tämä testihenkilö saa täysimittaisesti tietoa tästä testistä ja näistä prosesseista, niin silloin pelkkä lupa saattaa olla riittävä tietosuojan kannalta henkilötietojen käsittely EU-lisässä ja jäsenvaltioissa on sitten valvonnan alaisena me ja kansalliset tietosuojavaltuutetut valovat näitä kysymyksiä. Tästä syystä meillä on jatkuvasti yhteyksiä komission yksiköihin EU-lisään ja voimme vakuuttaa, että myöskin pilottihankkeessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan lain kirjainta. Hiljattain tapasin Karkovin ja analysoimme oikeudelliselta kannalta, kun käsitellään erityyppisiä tietoja, ainoastaan tilastotieteellisessä valossa – Kysehän oli tiedoista, jotka voidaan identifioida. Me jatkamme tätä keskustelua. Me kehotamme kaikkia kansallisia edustajia myöskin olemaan yhteydessä kansallisiin tietosuojavaltuutettuihin, jotta voidaan nähdä, miten tiettyihin tavoitteisiin voidaan päästä jo pilottivaiheessa. Nyt sitten kokemusten perusteella täytyy miettiä, miten toimitaan tulevaisuudessa. Mitä tulee tähän matkustajatietokysymykseen? No, me instituutiona emme tue tai vastusta mitään tiettyä toimia. Meidän täytyy muistaa vain tarve ja oikeasuhtaisuus. Ne eivät ole vain suosituksia, vaan laillisia edellytyksiä. Eli ymmärrän täysin ne huolenaiheet, joista Dias de Mera puhui omassa mietintöluonnoksessaan. Siellä on suositeltu laajaa lähestymistapaa, erityisesti kun katsotaan tietoisia kysymyksiä vaikutusten arvioinnissa. Hän kannusti teitä kaikkia varmistamaan, että näiden akseleraattorien käyttö käyttö ei vaikuta muihin toimiin. Meidän täytyy olla hyvin selkeitä kaikkien tavoitteiden osalta ja myöskin, ja tämäkin on yksi huolenaihe, jonka koe jo otti esille, eli mitä osia tämänhetkisestä järjestelmästä voidaan vielä käyttää samoihin tarkoituksiin. Eli kehotamme teitä kaikkia nyt huolellisesti analysoimaan mitkä ovat nämä tavoitteet. Ja mikäli poliisiviranomaiset saavat näitä tietoja käyttöönsä, niin silloin laissa se nähdään sitten erillisenä toimena, jota analysoidaan sitten erilaisesta näkökulmasta. No, tämän lisäksi meidän täytyy analysoida sitäkin, miten voidaan ottaa huomioon näiden henkilöiden oikeudet – miten he voivat dynaamisesti hyötyä oikeuksistaan, esimerkiksi saada oikeus saada tietoa, oikeus valittaa. Eli hetken kuluttua palaan vielä yhteen kommenttiin, jonka edeltäjäni teki. Vuoden 2013 lausunnossa hän totesi, Tavoitteet olivat selkeitä, mutta ne vaikuttivat siltä, ettei Euroopassa ollut selkeää politiikkaa, mitä tulee henkilöihin, jotka ovat viipyneet eu alueelle liian pitkään. Hän viittasi Frontexin lukuihin liittyen laillisiin oleskeluihin. Ja monet henkilöt, jotka viipyvät liian kauan EUn alueella, tulevat maista, joista tarvitaan viisumi. Ja viisumi järjestelmä voidaan käyttää hyväksi, jotta heidät voidaan identifioida. Eli meidän pitää jatkaa tätä analyysiä, jotta voimme parantaa rajavalvontaa. Se on ihan perusteltua, mutta meidän täytyy muistaa suhteelli, oikea suhtaisuus näissä toimissa. Me kerromme teille sitten, millä tavalla näitä infrastruktuureita voidaan oikealla tavalla hyödyntää. Ja myöskin täytyy muistaa tämä tarve perusta, mikäli poliisiviranomaisille halutaan antaa pääsy näihin tietoihin, koska silloinhan poiketaan tästä pääperiaatteesta, mutta tällä hetkellä me pidämme hyvänä tätä keskustelua. Me olemme aktiivisia, kun käsittelemme eri sidosryhmiä. Ja tässä pilottivaiheessa toivoisimme, että pystymme toimimaan dynaamisesti myöskin pitkällä aikavälillä, ja olemme valmiita jatkamaan tätä vuoropuhelua. Mr. Butarelli. Kiitoksia Buttarelli. Me kaikki käytämme hyväksemme teidän tutkimuksianne. Ja sitten viimeinen puhuja tässä osiossa, Garkov, EU-lisäviraston pääjohtaja. Ja käsittääkseni hän sitten tänä vuonna testaa tiettyjä elementtejä, jotka liittyvät tähän tekniseen tutkimukseen. Eli Garkov, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. On hienoa, että virasto voi olla edustettuna täällä tänään. Me pidämme hyvin tärkeänä tätä keskustelua, tätä hyvää aloitetta. Kuten komissio muistitte, tutkimus viime vuodelta esitti useita johtopäätöksiä ja vaihtoehtoja. Pilottihanke, jota virasto täytäntöpanoi tänä vuonna, pyrkii antamaan lisää tietoa näistä kysymyksistä, erityisesti kun keskustellaan teknisistä vaihtoehdoista, joilla tuettaisiin ja nopeutettaisiin rajanylityksiä ja myöskin tehtäisiin mukavammaksi matkustajien kokemukset rajoilta. Pilottihankkeen tavoitteena ei ole luoda mitään prototyyppiä niistä ajatuksista vaihtoehdoista, joita meillä on, mutta tämä pilottihanke on hyvin monimutkainen ottaen huomioon eri tekniset mahdollisuudet ja tarve arvioida myös niiden vaikutusta työhön. Tarkoitus on myös kerätä tietoa matkustajilta ja rajavartioston edustajilta tämän pilottihankkeen täytäntöönpanosta. Soveltamisala tehtiin siitä sovittiin yhdessä komission jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa ja tehtävässä on 13 hyvin monimutkaista testitapausta. Ja sinne vastataan se sisätoihin kysymyksiin, joita on komissiosta esitetty lisäksi niin kutsuttuja desk studies tutkimuksia, jotka eivät välttämättä vaadi teknistä testausta. Tulokset on tarkoitus saada syyskuun loppuun mennessä tänä vuonna ja vuoden 2015 lopussa saadaan loppukertomusraportti, jota voidaan käyttää pohjana, kun keskustellaan ehdotuksesta ja komissio suunnittelee uutta ehdotustaan. Mitä tulee statukseen tämän päivän tilanteeseen – olemme saaneet päätöksen kaikki valmistelut, jotta hanke voi lähteä käyntiin. Maaliskuun toisella puoliskolla aloitamme. 12 jäsenvaltiota kaiken kaikkiaan tukea tätä pilottihanketta ja 17 eri rajanylityspaikkaa on tässä osallisina. Yksi tärkeistä tavoitteista tämän pilottihankkeen osalta on testata eri teknologisia vaihtoehtoja kolmen tyyppisillä rajoilla, jotka ovat tässä älykkäiden rajojen ehdotuksessa ilma, maa, meri, rajat. Eli pilottihankkeessa on kolmen tyyppisiä rajanylityspaikkoja. Lisäksi on käynyt selväksi, että tietosuoja kaiken kaikkiaan on hyvin luontoinen ja tärkeä kysymys älykkäiden rajojen ehdotuksessa, erityisesti mitä tulee pilottihankkeen täytäntöönpanoon tänä vuonna. On todettava, että virasto on kuullut tietosuojavaltuutettua valmisteluvaiheessa, kun suunniteltiin lähestymistapaa tämän pilottihankkeen osalta. Ja kuten herra Putarelli jo esitti, pyrimme huolehtimaan siitä, että tietosuojakysymykset tulevat kunnioitetuksi. On tärkeää painottaa sitä, että virasto itse ei kerää henkilötietoja ja säilytä niitä. Kaikki tämän kansallisten viranomaisten käsissä ja kansallisia tietosuojavaltuutettuja on kuultu. Eilen viimeksi yksi osallistuva jäsenvaltio sai hyväksynnän kansalliselta tietosuojavaltuutetulta testistä, jota toteutetaan siellä. Todettiin, että tämä testi noudattaa kansallisia tietosuojamääräyksiä. Parlamentti täällä ja kansalliset parlamentit voivat näin olla varmoja siitä, että suhtaudumme vakavasti tietosuojakysymykseen. Samalla virasto suunnittelee ja täytäntöönpanee tiedotuskampanjaa kaikilla rajat ränylityspaikoille, joissa pilottihanke on käynnissä, jotta kaikki matkustajat saavat tarvittavaa tietoa ja voivat antaa hyväksyntänsä osallistumiselle pilottihankkeen kokeiluun. Ja tämä koskee heidän tietosuojaa kysymyksiä myös. On painotettava myös sitä, että virasto on osa, ottanut mukaan useita sidosryhmiä pilottihankkeeseen, erityisesti perusoikeusvirasto – tekee EU-lisän kanssa yhteistyötä ja antaa myös oman panoksensa loppuraporttiin. Joten loppuraportin kautta voidaan myöskin painottaa tiettyjä mahdollisia vaikutuksia, joita teknologisilla vaihtoehdoilla on perusoikeuksien osalta. Tässä mielessä pilotti kokeilu kattavammin voi kommentoida ainoastaan teknisiä vaihtoehtoja, vaan niiden vaikutuksia myös rajanyltyksiin ja perusoikeuksiin. Yhteenvedonomaisesti valmistelut ja täytäntöönpano ovat aikataulussa. Olemme tehneet läheistä koordinoivaa yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa ja pidämme, kaik- pidämme kaikki ajan tasalla. Jos ajatellaan kriittisiä kysymyksiä pilottihankkeen ja älykkäiden rajojen osalta kaiken kaikkiaan avoimuus on hyvin tärkeää, se, että kaikki sidosryhmät ryhmät haluavat olla tässä työssä mukana. Kiitos. Uh, now, um... Kiitoksia. Nyt sitten avaamme keskustelun. Meillä on yli 40 minuuttia vielä aikaa. Ja täällä on jo puhujalista. Ennen kuin puheenvuoronsa Nemes, muistuttaisin vielä, että voitte täyttää tämän kaavakkeen, jotta voitte helpottaa näiden puheenvuorojen jakamista. Haluamme nyt käydä hyvää keskustelua ja kannustan teitä puhumaan näille kolmelle arvoisalle vieraalle – ja kun meillä on nyt tätä rakentavaa vuoropuhelua, uskon, että voimme oppia toisiltamme. Kansalliset parlamentit ja myöskin Euroopan parlamentin jäsenet voivat tietysti käyttää puheenvuoroja. Eli Anna Nemes Puolasta, ja hän on kansanpuolueen jäsen. Olkaa hyvä. Dziękuję wszystkim za cenne uwagi. E, chciałabym zwrócić... Kiitoksia kommenteista ja huomioista. Haluaisin kiinnittää huomionne muutamiin pieniin asioihin. Ensinnä haluaisin, että mietittäisin järjestelmän joustavuutta, josta tänään puhumme. Tällä hetkellä tarvitaan tietyn tasoista turvallisuutta, mutta ehkä vuoden kuluttua asiat ovatkin muuttuneet ja sitten järjestelmän pitää olla joustava, jotta tämä muutos voidaan ottaa huomioon. Tarvitaan avoin järjestelmä, jotta sitä voidaan täydentää hetkenä minä hyvänsä suhteessa tarpeisiin. Haluaisin kiinnittää kaikkien kollegojen huomion myös tasapainoon Euroopan avoimuuden ja turvallisuuden tunteen ja uhkien välillä. Uhkiahan on yhä enemmän ja enemmän. Luonnollisesti asiat tila, asioiden tilanne on eri maasta toiseen, ei koskaan tule olemaan samanlaista, samanlaista tilannetta kaikkialla. Tämä pitää vain hyväksyä. Pitää siis valita sellainen ratkaisu, jonka kaikki voivat hyväksyä, ja pitäisi toimia pikemminkin aika reippaasti ja ripeästi. Tietysti järjestelmän täytyy olla rahoitu, rahoituksellisesti ihanteellinen, siis ei nyt välttämättä kaikkein kallein tai kaikkein halvin, vaan että tätä kautta saadaan järjestelmä toimimaan, järjestelmä on avoin, mitä tulee tulevaisuuden tarpeisiin, ja mielestäni meidän pitäisi osoittaa suurempaa päättäväisyyttä olosuhteet, joissa tällä hetkellä elämme, edustavat uudenlaisia realiteetteja. On uusia haasteita ja ikävä kyllä. Olemme nyt hiukan jääneet jälkeen tilanteen kehityksestä. Minä toivon, että tämän päivän keskustelu mahdollistaa sen, että voimme tajuta tämän asioiden muuttumisen paremmin. Thank you very much, Ms. Nemes. Kiitoksia. Seuraavaksi Tim Osterman joka on Saksan sisäasioiden valiokunnan jäsen ja hän on kansanpuolueen jäsen. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Näin suuri hanke kun älykkäät rajat varmasti ansaitsee sen, että ennen kuin mitään hyväksytään, tutkitaan, miten täytäntöpano voi toteutua teknisesti. Siksi haluaisin kiittää vastuullisia henkilöitä siitä, että tämä tutkimus on teetetty ja että testivaihekin toteutetaan. Minulla se kysymys herra Karkafille. Kustannus- ja hän on päätetty pilottihankkeita toteuttaa ainoastaan yksittäisistä osioista tätä maahantulomasta lähtöjärjestelmää. Antaako tämä hyvän kokonaiskuvan rajavalvontakysymyksestä? Kiitos. Thank you, Mr. Ost- Kiitoksia. Ja seuraavaksi Lopes Aguilar. Ja täytyy sanoa, että hän on myöskin Romanian suuri ystävä. Eli espanjalainen kollega, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt puhua tästä poliittisesta kysymyksestä, joka liittyy siihen, että Romania ja Bulgaria eivät ole Schengen-alueella, vaikka Monen kertaan Euroopan parlamentti ja juuri tämä valiokunta on puhunut tästä asiasta hyvin intensiivisesti. Eli nämä maat pitäisi saada mukaan Schengen-alueelle. Tästä on äänestetty jo niin monta kertaa, ja me tuemme tätä edelleen. Eli vapaa liikkuvuus Schengen-alueella pitäisi ulottaa myöskin Romanian ja Bulgarian. Kysymykseni jonka halusin ottaa esille, liittyy Euroopan tietosuojavaltuutettuun. On aika selvää, että monet huolenaiheet liittyvät näkyvyyteen ja siihen, onko näissä toimissa järkeä taloudellisesti, varsinkin kun ajatellaan monia kuluja, joista jouduttiin kärsimään, kun SIS kakkosjärjestelmä otettiin käyttöön. Ja SIS, kakkonen, VIS, kaikki nämä tekniset kysymykset, no on selvää, että ne ovat hyvin hämmentäviä. Ne voivat saada meidät kaikki vähän sekaisin täällä Euroopan parlamentissa ja toimielinten välisessä yhteistyössä. Se oli hyvin hämmentävää. Siellä on niin paljon teknisiä kysymyksiä, että todennäköisesti me emme näe nyt tätä poliittista kysymystä, joka liittyy perusvapauksiin, joka aina täytyy pitää mielessä, kun mietitään teknologian kehitystä tai tietojen vaihtoja. Ja Haluaisin nyt puhua tästä tietoisuudesta liittyen perusoikeuksiin. No kun ajatellaan näitä kokemuksia Euroopan tasolla verrattuna kansallisiin tietosuojakokemuksiin, niin mitä te tiedätte siitä, kuinka hyvin Euroopan kansalaiset tuntevat nämä? Ja meillähän on kansalaisia, jotka tulevat kolkuttamaan ovillemme. Kerrotaanko heille, mistä on kysymys, mitä asioita käsitellään – Eli teillä on kokemusta tästä. Tehän puhuitte tästä EU-lisävirastokokemuksesta, joka on aika hämärä. Se on meille aika epäselvä asia täällä Euroopan parlamentissa, ja se on varmaan myöskin kansallisten parlamenttien jäsenille aika hämärä kysymys. Eli mitä kansalaiset, jotka nyt kuuntelevat ja katsovat meitä, mitä he tietävät tästä? Onko heillä tästä tietoa? mitkä ovat perusoikeuskysymykset, jotka tähän liittyvät, ja mitkä ovat sitten todennäköiset vaikutukset näistä uusista biometrisistä vaatimuksista, nyt kun käynnistetään tämä älykkäiden rajojen paketti, eli millä tavalla se vaikuttaa niiden perusoikeuksiin, jotka yrittävät ylittää EUn ulkorajat sen jälkeen, kun tämä komission aloite on saanut hyväksynnän Euroopan parlamentissa. Ja sen jälkeen olisi sitten osa eurooppalaista lainsäädäntöä. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin todella kiittää teitä tuestanne enkä ainoastaan teitä, vaan kaikkia jäseniä, jotka tukivat Romanian liittymistä Schengen-alueelle. Toivon mukaan koktailtilaisuudessa voimme sitten keskustella keskenämme, koska en nyt halua muuttaa tätä keskustelua vetoomukseksi Romanian ja Bulgarian puolesta. Mutta jos nyt puhutaan Schengen-alueesta, mehän olemme investoineet hyvin paljon rahaa rajojen turvaamiseen. Ja vuodesta 2010 lähtien olemme antaneet turvallisuustukea muille jäsenvaltioille. Me olemme mukana tässä pilottihankkeessa. Eli vetoan nyt teihin kaikkiin kansallisiin edustajiin. Eli me vain pyydämme, että meitä arvioidaan toimintamme mukaan, eikä koko ajan muuteta näitä poliittisia kriteereitä. Poliittiset kriteerit voivat muuttua päivästä toiseen. Eli tämä nyt oli ainoa kommenttini, mutta kiitän teitä kovasti. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Krimi Vito Italiasta. Hän on senaattori ja hän kuuluu niin anteeksi, jos nyt en anna oikein nimen. Ja ilmeisesti nyt täytyy rajoittaa puheaika kolmeen minuuttiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä haluaisin lähteä tästä kysymyksestä, joka liittyy tarpeeseen ja oikeasuhtaisuuteen, josta Buttarelli mainitsi. Tämä on varmastikin suuri haaste. Eli meillä pitäisi olla teknologisesti vähän korkeatasoisempi lähestymistapa rajoilla, mutta meidän täytyy miettiä, että aina kerran kun me pääsemme eri tavoitteeseen tässä prosessissa, niin täytyy miettiä, millaisia seuraamuksia on, kun ajatellaan sitten kansalaisten oikeuksia. No, tässä puhuttiin nyt näistä vaiheista ja kestosta liittyen tietojen säilytykseen. Sitä mukaan, kun vaatimukset kasvavat, mitä tulee turvallisuuteen, tarkistuksiin, niin on selvää, että myöskin on silloin suurempi tarve pidentää myöskin tietojen säilyttämisen kestoa. Mutta täytyy myöskin laajentaa sitä henkilöiden joukkoa, joka saa näitä tietoja käyttöönsä, koska muuten tämä politiikka on hyödytöntä. No, tästä kaikesta ei ole mitään hyötyä, ei terrorismin tai järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa – niissähän hyvin harvoin rikotaan vain pikkusääntöjä, vaikka sitä, että olisi EUn alue liian pitkään. Eli näitä asioita pitää tarkistaa erityisesti, mutta meidän täytyy kuitenkin noudattaa näitä minimisääntöjä. Eli tässä mitakaavassa se ei olisi hyödyllistä. Meidän täytyy rajoittaa nämä tavoitteet niihin, joihin voidaan päästä. Ja mitä nyt tänään olen kuullut ja lukenut, niin ainoa tavoite, joka voidaan saavuttaa, on se, että voidaan laskea, kuinka paljon ihmisiä ylittää rajan jonain tiettynä aikana. Jos tavoitteena on pelkkä henkilöiden raskeminen, niin ehkä tämä on vähän turhaa luoda tällainen järjestelmä, jossa on biometrisiä tunnisteita ja johon liittyy korkeita kustannuksia. Me emme ole määritelleet mitään yhteistä hallinnointipolitiikkaa niiden suhteen, jotka ovat jääneet EUn alueelle liian pitkäksi aikaa. Sitten kun on nämä ihmiset identifioitu, niin mitä sitten tehdään? Ja sitten kun järjestelmästä näkee, että aikaraja on mennyt umpeen, niin mistä nämä henkilöt löytyvät? Millä tavalla heidät voidaan löytää? Meillä ei ole mitään tähän liittyvää politiikkaa, eli tämän järjestelmä, jonka avulla voidaan ehkä nopeuttaa toimintaa rajoilla, vaikkakin kyseessä on vain se, että tässä pidennetään alkuperäisiä toimia. Kiitoksia. Seuraavaksi koejo Portugalista. Olkaa hyvä. Mrs. Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. On todella oli mukava kuunnella herra Rosenburgia kyllä, mutta haluaisin myös onnitella tässä komissiota, kun se on pannut tämän tutkimuksen 600 sivua nettiin. No ei varmaankaan kovin moni kansalainen tätä tule lukemaan, mutta se on hyvä, kun ajatellaan avoimuutta, että näin on toimittu ja tästä kyllä onnittelut Euroopan komissiolle. Ja haluaisin myös muistaa, mitä te sanoitte tiedon säilyttämisestä erityisiin tarkoituksiin. Kuusi kuukautta yleensä riittää, mutta jos haluamme, että lainvalvontaviranomaiset voivat tietoa käyttää hyväkseen, niin silloin viisi vuotta tarvittaisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että haluan toistaa sen, minkä sanon ensimmäisessä keskustelussa, kun määritellään täsmällisesti tämän laillisen välineen tarkoitus. Se on ennakkoedellytys sille, että voidaan päättää kaikista yksityiskohdista. Ja vielä lopuksi, herra Rosenberg, oli mukava kuulla, kun puhuitte sormenjäljistä. Te sanoitte, että todennäköisesti kymmenen sormenjälkeä olisi hyvä. Näin saadaan aikaan suurempaa turvallisuutta, mutta tietysti tämä tarkoittaisi myös pidempää odotusaikaa ja kalliimpaa järjestelmää. Ja tämän takia tulen nyt tähän johtopäätökseen, että meidän ei pitäisi yrittää pitää saada aikaan turvallisuutta hintaan mihin hyvänsä. Meidän täytyy tarkastella tarpeita, ottaa huomioon suhteellisuus tasapainoisella tavalla. Toiseksi haluan sanoa teille, herra Rosenberg ja herra äh, Herkoff, että minä en mitenkään vastusta näitä pilottihankkeita, niistä voi olla suurtakin hyötyä ja ne voivat olla tarpeellisia. Kuten tiedätte, minä vastustan tätä sen takia, että en ole sitä mieltä, että on juurista kykyä näin toimia Euroopan parlamentissa. Minulla on tällainen juridinen vastalauste tästä menettelytavasta, mutta todennäköisesti olen ihan väärässä ja tämän takia haluankin kiittää esittelijöitä, ja varjoesittelijöitä, koska he suostuivat siihen, että pyytäisivät lausuntoa oikeusyksiköltä Euroopan parlamentissa, ja nyt me odottelemme sitten tätä lausuntoa sieltä päin, jotta tietäisimme, olenko oikeassa vai en. Kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kollegoiden kanssa olen samaa mieltä siitä, että parlamentti ei koskaan voi hyväksyä sellaista toimintaa, joka pyrkii vähentämään parlamentin, parlamentin roolia. Vielä lopuksi puheenjohtaja haluan onnitella herra ja hänen lausunnostaan ja vahvasta sitoumuksestaan, mitä tulee tietojen säilyttämiseen ja tietosuojeluun. Haluan sanoa herra Buttarellille, että me näemme hänet jonkinlaisena rahtikoirana, joka turvaa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on paljon kollegoita, eli haluaisin itsekin tehdä huomion ja esittää kysymyksen. Eli nyt todellakin pyydän, että kaikki pidätte kiinni kahden minuutin aikarajasta. Ja seuraavaksi Portugalin kollega José Magalhães sosialistiryhmästä. Olkaa hyvä. Senhora Presidente, caros colegas, senhoras... E- Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät jäsenet. Portugalissa on jo kerätty kehitetty myönteistä kokemusta kehiteltäessä elektronista passia ja tämän tyyppiset rajan ylitykset ovat olleet meillä kokeilussa. Tällainen passi on nyt 1,3 miljoonalla portugalilaisilla ja me seuraamme myös muiden laiden, maiden kokemuksia. Ja tämän järjestelmän kautta voidaan varmasti lisätä turvallisuutta kaikissa osallistuvissa maissa. Uskoakseni tämä hanke voi saada laajaa konsensusta. Se on toteutettu teknisesti vankalta pohjalta ja saa laajaa tukea. Nyt on osoittautunut kuitenkin, että Euroopan unionissa menee vielä pitkän aikaa ennen kuin tehokkaita ratkaisuja on löydetty EUn tasolla ja tämä tarkoittaa sitä, että eri jäsenvaltiot noudattavat eri järjestelmiä. Tässä pitäisi nyt tehdä jotain. Komission ja sen aivan oikein on painottanut sitä, ettei ole mikään vaihtoehto se, että ei tehdä mitään. Meidän täytyy todella tehdä jotain rajatarkastusten osalta. Ilman maa- ja rajamme ovat uhattuna. Joissain maissa on valvontaa, joka ei kuitenkaan riitä, koska ei voida valvoa esimerkiksi sitä, että jäädään alueelle, kun viisumi on kulunut umpeen. Lisäksi voidaan myydä viisumeita rikollisiin tarkoituksiin. Tämä ei ole mikään teknologian ongelma tietenkään. Mutta nyt kuitenkin pitää jotenkin teknisesti voida luoda tällaisia ratkaisuja. Tämä keskustelu on joskus siksi vähän nurinkureista. Rottenborg puhui hyvin avoimesti näistä ongelmista. Kiitos siitä hän on myöskin pyytänyt kaikkia osapuolia ottamaan selkeästi tiukasti kantaa. Miten kompromissi voidaan saada aikaiseksi, se tässä on nyt kysymys. Minä vähän epäilen tämän kysymyksen edistymistä. Eikö olisi mahdollista hyväksyä hyvin yksinkertaistettua järjestelmää, tavallaan yhteistyöfoorumi vain niille maille, joilla tällainen EES – rajan ylitystietojärjestelmä jo on käytössä. Ja ne maat, jotka haluaisivat ottaa tämän käyttöön, voisivat saada tietoa vähän samantyyppisesti kuin VIS- ja SIS-järjestelmissä. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ehkä herra Rosenburg voisi vastata siihen. Ja toinen kysymykseni, arvoisa tietosuojavaltuutettu, eikö tietosuojan normit voitaisi sopia vähimmäisvaatimuksiksi, jotka koskevat kaikkia. Ne vain vahvistettaisiin sitten uusien lainsäädäntöehdotusten kautta. Toivoisin, että tästä ainakin olisi konsensus mahdollinen. Ja että jäsenvaltiot siihen mennessä kahdenvälisesti ja monenvälisesti tekevät yhteistyötä, jottei uusi järjestelmä – tule liian hitaasti käyttöön. Meidän täytyy suhtautua vakavasti terrorismin vastaiseen taisteluun. Portugalin parlamentti on jo ottanut kantaa tällaisten toimien puolesta. Ja me haluamme käyttää näitä keinoja tehokkaasti jihadisteja vastaan. Kiitoksia. Meitä kaikkia kiinnostaa tämä ja haluaisin kuulla vastauksen vieraltamme. Eli jos tämä älykkäiden rajojen paketti parantaa turvallisuutta, parantaako se kaikkien EU-kansalaisten turvallisuutta, kun ajatellaan kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja oikeudellisuutta. Eli kysyisin tästä teiltä kaikilta ja vierailtamme. Ja nyt sitten odottelen vastauksia. Seuraavaksi Montenegron parlamentin jäsen Gensi Nimberg. Olkaa hyvä. Ja pyytäisin teitä nyt kaikkia pitämään kiinni tästä kahden minuutin rajasta. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olen nyt vähän inspiroitunut, kun katsotaan kuinka paljon ihmisiä tulee EUn alueelle vuosittain, sekä EU-kansalaisia että muita ihmisiä, Eli noin, se oli noin 600 miljoonaa rajanylitystä EUn, sisä, EUn alueelle tai EUn alueelta pois. Sitten kun ajatellaan oikeudellisia kysymyksiä sen suhteen, miten voidaan säilyttää näin valtavia tietomääriä, niin se on tietysti huolestuttavaa. Ja jos nyt oikein ymmärsin Buttarellia, oikeudelliset puitteet ovat olemassa, mikäli kansalaiset tai kolmansien maiden kansalaiset, jotka tulevat EUn alueelle, henkilökohtaisesti antavat suostumuksen näiden tietojen käyttöön. Siis puhun nyt tästä, koska Länsi-Balkanin maat, erityisesti Montenegro, me emme ole kolmansia maita, vai olemmeko? Koska Meillä kaikilla on sopimuksia EUn kanssa. Haluaisin muistuttaa, että kotimassani Montenegrossa 20 tai 100 kilometriä on raja. Jos mennään itään tai länteen, niin pääsemme EU-alueelle, Kroatiaan, Italiaan tai Kreikkaan. Eli ehkä minun olisi pitänyt esittää tämä kysymys ensimmäisessä paneelissa, eli että Länsi-Balkanin maiden suhteen pitäisi olla vähän poikkeuksia, mitä tulee näiden älykkäiden rajojen täytäntöönpanoon. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Winburg Ruotsista. Olkaa hyvä. Eh, tack fru Kiitos paljon puheenjohtaja. Älykkäät rajat. Sehän kuulostaa älykkäältä ja joustavalta. Saa kultaisen viisumin EU-hun. Tällaista helppoa kautta. Oikeastaan tämä on hyvä tapa, mutta en usko, että tavallinen kansalainen tällaista hakee, vaan luultavasti hyvin koulutetut, hyvin toimeen tulevat henkilöt. Yhden joukossa on myös terroristeja, näin pahoin pelkään. Minun kysymykseni kuuluu, miten valvotaan näitä matkustajia? Katsotaanko matkareittejä esimerkiksi tai mitä eri matkan kohteita, mikä matkan tarkoitus, onko jotain yhteistä valvontaa juuri tässä mielessä. Koska terroristit hän löytävät uusia teitä tulla EUn alueelle. Ja tämähän on loistava tapa soluttautua juuri EUn. Eli älykkäät rajat, hyvä ajatus sinänsä, mutta ehkä pitäisi lähteä liikkeelle turvallisemmista rajoista ja sitten katsoa tuota älykkyyspuolta. Ja lisäksi olen sitä mieltä, että EUn puolelta pitäisi katsoa nykyjärjestelmiä, jotka ovat jo käytössä. Eurodac esimerkiksi ei toimi. Nähdään, että Frontex, mitä Frontex oikein tekee? Onko se korvanut Mare Nostrumin? Entä Dublinin tekstit? Kyllä pitäisi katsoa niitä järjestelmiä, joita on käytössä tänä päivänä. Kiitos. Thank you very much. Please now... Kiitoksia. Seuraavaksi Selar Dinger Turkin parlamentista. Olkaa hyvä. Dinger. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Demokrasilerde güvenlik ve özgürlük denge. Kiitoksia. Demokratioissa turvallisuus ja vapaus täytyy saada tasapainon. Ja silloin kun tasapaino vaino rikkoutuu, ei voida enää puhua demokratiasta. Mitä tulee älykkäiden rajojen pakettista, tähän tasapainoon pitää päästä. Toisaalta otetaan huomioon vapaudet, mutta toisaalta myös sitten turvapuoli ja toisinpäin. Kun puhutaan lyhytaikaisista viisumeista, niin on olemassa jo tietokanta. Ja 2014 vuodesta eteenpäin Turkikin on voinut käyttää tätä järjestelmää. Itse asiassa riittää, että esittää viisumipyynnön, antaa valokuvan ja digitaaliset sormenjäljet ja näin sitten mitä tulee turvallisuuteen, voidaan varmistaa korkeakin turvataso. Kun tiedot rekisteröityvät virheellisesti, niitä voidaan sitten oikaista, kunhan vain tehdään pyyntö tietojen säilyttäjämaalle. Tätä kautta itse asiassa voitaisiin tehdä rajoista varmemmat, tiukemmat, mutta se seikka, että näitä tietoja jaetaan, niin ei se ole mikään ongelma. Ja tietenkin, mitä tulee viisumivapautukseen ja takaisinottosopimuksiin EUn ja Turkin välillä, ja mitä tulee viisumivapautuksiin, Turkin kohdalla, niin tämä on asia, joka pitää ottaa huomioon, koska Turkki on täyttänyt velvoitteensa koskien viisumin vapautusvaatimuksia, joten tämä, tämä lainsäädännön kannalta, mutta kun ajatellaan myös keinossa olevia, äh, käytössä olevia välineitä, täytäntöönpanossa kaikki tämä on toteutettu viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana, mutta me haluaisimme, että Euroopan unioni tunnustaisi kaikki tehdyt ponnistelut ja toimet Turkissa. Kiitoksia. Sitten kollegamme Kroatiasta, Nenad Stasik, Kroatian parlamentin varapuhemies. Olkaa hyvä. Hrvatska nije dio Schengena e, i nadamo se da ćemo to postati što je moguće. Kiitos puheenjohtaja. Kroatia ei kuulu Schengenin alueeseen. Toivomme, että Kroatia pian kuuluu, mutta se ei ole aiheena. Tänä päivänä halusin sanoa jotain tämän uuden järjestelmän kustannuksista. Tässä totta kai on tärkeää, että järjestelmä on kustannustehokas ja että huolehditaan tasapainosta. On otettava huomioon sekä turvallisuus että perusoikeuksien kunnioittaminen. Kysehän on 200 miljoonasta kolmansien maiden kansalaisista ja voi olla, että tällainen uusi järjestelmä vähentäisi kiinnostusta matkustaa EUn alueelle, koska kansalaiset eivät mielellään luovuta biometrisiä tietoja, riippumatta siitä syötetäänkö ne johonkin kuudeksi kuukaudeksi vai pidemmäksi aikaa. Voimme siis ymmärtää, että ihmisiä pelottaa myös, että näitä tietoja ehkä käytetään väärin. Minä haluaisin kysyä seuraavaa. Jos tällainen järjestelmä luo huolenaiheita potentiaalisten terroristien joukossa, niin se on tietenkin hyvä, mutta jos näin turistit eivät haluakaan matkustaa alueelle, niin se ei ole hyvä asia. Onko arvioitu jotenkin, mitä vaikutuksia uudella järjestelmällä voisi olla matkailuun? Ajattelen erityisesti siis sitä, miten tärkeä matkailu on alana monissa EU-maissa. Um, uh, Kiitoksia. Sitten Diastemera, joka on yksi esittelijöistämme. Olkaa hyvä. Gracias, Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi yleisluontoinen kysymys. Meidän kaikkien ei ole pakko tietää kaikkea. Minä Minulla on paljon tietoja, joita en tiedä, ja opin täällä joka minuutti jotain uutta myöskin tänä iltapäivänä. No, meillä ei ole mitään sääntöä vielä. Eli se, mitä nyt tehdään, on spekulointia olemassa olevasta säännöstä, joka ei kuitenkaan tule olemassa lopullinen. Sitä tullaan muuttamaan ja muokkaamaan kuten komission jäsenkin sanoi. Eli tässä täytyy nyt lisätä, että tietosuoja on ensisijainen oikeus. Ensisijainen oikeus. Ensisijainen oikeus. Ja kaikki direktiivit, kaikki asetukset, joita täällä tehdään, niissä täytyy ottaa huomioon tämä oikeus. Eli näin ollen, jos meillä on sitten kaikki elementit koossa, ja kun kansalliset parlamentit ovat ottaneet asiaan kantaan, niin sitten lainsäädäntömenettelyssä pystymme neutralisoimaan kaikki poikkeamat lainsäädännöstä, jotka saattaisivat rikkoa tätä ensisijaista oikeutta. No niin, ja sitten. Sitten Rosenburg. Haluaisin vain kiittää teitä. Olemme moneen kertaan puhuneet ja korostaisin vain sitä, kuinka valmiita te olette aina käymään keskustelua. Te itse sanoitte kaiken, joka liittyy näihin teknisiin kysymyksiin. Tässä oli neljä eri vaihtoehtoa, en nyt lähde niitä taas luettelemaan. Mutta tämä täydentää sitä, mistä puhuitte aikaisemmin. Meillä on erilaisia väyliä, kasvojen tunnistaminen, sormenjäljet, iiristunnistukset, kaikki muut. Eli me olemme nyt lähteneet tälle tielle ja kiitos tästä. Sitten Garkov. Eli teillekin haluaisin lausua suurkiitokset. Viimeksi, kun puhuimme kanssanne, no sehän oli kaksi tuntia sitten. Te puhuitte hyvin täsmällisesti pilottihankkeesta ja siitä, miten asiassa edetään. Ja myöskin puhuitte tietosuojasta, sehän on ensisijainen oikeus. Te puhuitte tästä pilottihankkeesta ja konseptin oikeaksi todistamisesta. No, en ole niin paljon ollut yhteydessä Buttarelliin. Ja hänhän on hyvin aktiivinen tietosuoja-alalla. Hän on juuri aloittanut tässä tehtävässä, mutta hän oli jo sitä ennen hyvin pitkään käsitellyt tietosuojakysymyksiä Eli tämä on hyvä tae meille. Ja sitten ottaisin esiin muutaman huolenaiheeni. Te sanoitte, että tässä koevaiheessa kansalliset tietosuojavaltuutetut ja EU-lisävirasto takaa näiden henkilötietojen suojan. Voisitko kertoa tästä vähän tarkemmin? Ja sitten tämä mahdollisuus, siis mahdollisuus, josta minä pidän. Eli poliisi viranomaiset voisivat saada käyttöönsä tähän pakettiin liittyviä tietoja. Ja Buttarelli, te sanoitte, että käsitellään eri tavalla näitä tietoja. Ja käytitte tätä sanaa, josta niin kovasti pidän, eli suhteellisuus. Eli te voisitte kehittää näitä kahta ajatusta vähän pidemmälle, eli millä tavalla poliisi ja oikeusviranomaiset voisivat saada näitä käyttöönsä. Ja oli hienoa, että täällä oli oli nyt puheenjohtajana tässä osiossa nainen Balkanilta. Um, and, um... Kiitoksia. Tietysti voimme sitten jatkaa keskustelua näistä aiheista koktailtilaisuudessa tämän kokouksen jälkeen. Mutta sitä ennen vielä pyytäisin, että vieraamme nopeasti vastaavat Olen nyt vähän ilkeimys, mutta minun täytyy pyytää teitä rajoittumaan kolmeen minuuttiin. Eli Rosenberg ensin, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Um... Kiitoksia. Ehkä aloitan teidän kysymyksestänne. Tuoko tur- järjestelmä turvallisuutta EU-kansalaisille ja sitten tuli kysymyksiä että me niinkään tarvitse turvallisia rajoja, vaan älykkäitä rajoja tai toisinpäin. Siis koko järjestelmähän on laitettu niin, että älykkäät rajat saavat aikaan myös turvallisemmat rajat. Sehän pitäisi olla yksi ja sama asia, niin kuin komissiokin selittää rajavartijat tällä hetkellä, kun tarkastavat kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla. Heidän pitää tarkastella monia eri asioita. Pitää tarkastaa matkustusasiakirjat, tarkistaa, ovatko ne aitoja vai ei, kuuluvatko asiakirjat kyseiselle henkilölle, heidän pitää tarkistaa, onko henkilöllä viisumi, onko tiedot viisumissa oikeita ja pystyykö henkilö tätä kautta sitten luvallisesti tulemaan EU-hun. Pitää tarkistaa tilanne Schengenin tietojärjestelmästä, ottaa selvää mahdollisesta varoituksesta henkilöä vastaan ja ottaa selvää vierailun tarkoituksista, olosuhteista mukaan lukien se, että henkilö ei ole rikkonut sääntöjä aikaisemmilla oleskeluillaan ja vierailuillaan. Silloinhan tällaisen henkilön maahantulo pitäisi kieltää. Kaikki nämä asiat siis kuuluvat rajavartiostolle ja me kaikki tiedämme, että tämä on vaikeaa, eikä aina ihan mahdollistakaan suoraan sanottuna. On aikarajoituksia, jonoja ja muita tekijöitä. Puuttuu inhimillisiä voimavaroja Koko ideana tässä älykkäiden rajojen järjestelmässä on, että autetaan rajavartiosto henkilökuntaa tekemään työnsä, ja tässä tarvitaan juuri teknologiaa. Esimerkiksi herra Vidalle vastaakseni, älykkäät rajat ovat paljon enemmän kuin hienostunut järjestelmä. On sitten, tietysti tulee myös tilastoja, mutta ennen kaikkea tämä on sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että rajavartijat pystyvät tekemään sen työn, joka heille kuuluu Schengenin rajasäännöstön mukaisesti. Joten tämä on tämä ensimmäinen kohta, jonka haluan ottaa esille. Sitten toinen asia, Ehkä viittaan siihen kysymykseen, emmekö voisi saattaa tällaista pienempää järjestelmää aikaan osallistua, koska on näitä kansallisia järjestelmiä. Mutta tämähän ei tietenkään riipu komissiosta. Komissio haluaa älykkäät rajat järjestelmän, joka on yksinkertaisempi kuin alun perin ehdotettu, tehokkaampi, edullisempi, ehkä vähemmän raskas ja kömpelö, mitä tulee byrokratiaan ja rajavartioston toimintaan. Sen pitäisi olla siis nopeampi ja maksaa vähemmän. Se on tavoitteena ja tämä tarkoittaa siis sitä, että tarvitsemme vieläkin älykkäämmän ehdotuksen, kun olemme jos voineet esittää 2013 parlamentin neuvostolle siis ei tarvita pienempää, koska tämähän pitäisi olla Schengenin, Schengenin aloittaa vastaava järjestelmä, mutta yksinkertaistumista kyllä tarvitaan ja edu, edullisuutta. Sitten mitä tämä vaikuttaa turismiin, sen pitäisi vaikuttaa myönteisesti tähän. Sen pitäisi johtaa siihen, että jonoja on vähemmän ja kaikki sujuu nopeammin eikä hitaammin. Ja jos sallitte vielä, viittaisin herra Kuelion kysymykseen tietojen säilyttämisajoista. Kyllä viisi vuotta lainvalvontaviranomaisten tarkoituksia ajatellen. Tämä viisumitietojärjestelmästä. Tämä on myös viisi vuotta. Me tiedämme, että monissa kansallisissa järjestelmissä säilytysaikaa on pidempikin kuin viisi vuotta. Samoin Eurodakin kohdalta tämä ylittää viisi vuotta, mutta tämä järjestelmä viisi vuotta, jos halutaan valita se vaihtoehto, että lainvalvontaviranomaiset pystyvät tietoja käyttämään hyväksi, niin se olisi kohtuullista. Mutta on myös muukin syy, niin kuin sanoin, pidentää tietojen säilyttämisaikaa äh, rajanylitystietojärjestelmässä, nimittäin matkustajien mukavuus. Pyritään myös tehokkaaseen työhön rajoilla. Niin kuin jo selitin, jos ei ole mitään informaatiota järjestelmässä matkustajasta, tämä tarkoittaa sitä, että matkustajan pitää joka ikinen kerta antaa kaikki tietonsa tullessaan Eurooppaan Joskus tämä unohtuu, mutta se seikka, että julkiset instituutit pitävät tietoja, sitä voi olla myös hyötyä yksilöille. Se johtaa nopeampaan rajanylitykseen tämänkin henkilön kohdalla. Ja niin kuin sanoin, tämä auttaa myös rajavartioita ottamaan selvää kyseisen henkilön matkustushistoriasta. Tässä ei ole kyse vain lainvalvontapuolesta, vaan tässä on toinenkin ulottuvuus. Tiedän, että taas meni yli kolme minuuttia, mutta kun kysymyksiä on niin paljon, sitten kymmenen sormenjälkeä, kyllä, tosiaankin tutkimus on ihan selvä, että sitä tästä asiasta ei tarvita kymmentä. Ja tästä voisi löydä vetoa, että uudessa ajatuksessa ei vaadita enää kymmentä sormenjälkeä, vaan tutkimuksessa todettiinkin, että yhdistelmä valokuvasta ja sormenjäljestä, esimerkiksi kasvokuva ja neljä sormenjälkeä, se on yhtä varma kuin kymmenen sormenjälkeä, mutta se on nopeampaa ja se on helpompaa soveltaa raja maarajoilla. Jos hyväksyy sitten vähän alhaisemman turvallisuuden tason ja mahdollisten korkeamman virheiden tason, silloin voidaan alentaa vielä tätä määrää tai käyttää pelkästään kasvokuvaa. joten tämänlaisia indikaattoreita. Sitten Herde de Mera myös kysyi, puhui näistä asioista Mehän olemme usein tavanneet tämän asian tiimoilta ja uskon, että meidän pitäisi jatkossakin näin tehdä, että sitten kun tämä tutkimus on saatu, ensi vuoden alussa ei tule mitään yllätyksiä ja teknisellä tasolla olemme löytäneet ratkaisuja, jotka tyydyttävät kaikkia. Ja tämän takia tämä tärkeä tutkimuskin tehtiin ja miksi tämä pilottivaihe ja testausvaihe ovat käynnissä. Jos vielä sä olet ihan viho viimeisenä laajemmin tietosuojasta. Välttämättömyys, suhteellisuus ovat tärkeitä periaatteita, niin kuin herra Butarellikin sanoi. Voitte olla varmoja siitä, että tämä on myös komissiolle avainperiaate. Se oli mukana jo 2013 ehdotuksessa, tulee ohjaamaan myös uusissa ehdotuksissamme meitä. Tämä on kaiken perusta ja meillä on ollut jo koko joukko keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa, joilla me kehottaneet jäsenvaltioita osoittamaan, että että todellakin lainvalvonta viranomaisten pääsy on välttämätöntä ja se olisi, tulee olemaan suhteellista. Yksi syy, miksi pitää näin tehdä, näin voidaan osoittaa, mitä tapahtuu sormenjäljille. Kansallisjärjestelmässä nehän sallivat sen, että lainvalvontaviranomaiset käyttävät hyväkseen, mutta alkuperäisissä tutkimuslöydöksissämme niitä ei ehkä ihan täysin käytetä hyväksi. Se on, se on, se on, se on vaikka näin, joten siksi meidät vielä pitää vakuuttaa siitä, että on todellakin välttämätöntä, että näitä tietoja annetaan laivalvontaviranomaisten käyttöön. Mr. Buttarelli. Kiitoksia sitten Buttarelli. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia. Eli puoli minuuttia seitsemän kysymykseen, jotka minulle esitettiin. Ensinnäkin puolalaiselta jäseneltä joustavuus ja avomielinen lähestymistapa tulevaisuuteen. Kyllä, tietosuoja sopii yhteen joustavuuden kanssa, mikäli on riittävästi selkeyttä, mitä tulee tärkeimpiin sääntöihin. Ei niitä voi muuttaa kesken kaiken. Meidän täytyy olla oikeudenmukaisia tietoisia kysymyksissä. Sitten Lopes Aguilar. Kysymys liittyen tietoisuuteen. Kuinka paljon tietosuojakulttuuria on levinnyt? No, siinä on ylä- ja alamäkiä. Ja nyt on tendenssi selkeästi aliarvioida näitä tarvearvioita. Erityisesti poliisiviranomaiset korostavat vain teknisiä kysymyksiä, suhteellisuutta, yksityiskohtia, mutta täytyy muistaa, millainen lisäarvo on uudessa järjestelmässä. Niin ehkä uusi sisääntulo maasta lähtöjärjestelmä antaisi maahanmuuttoviranomaisille uutta lisäarvoa, mutta entä sitten se, että joudutaan vähän polkemaan näitä oikeuksia entistä enemmän. Eli tuomioistuimen päätös ei ole pelkästään suositus, vaan siinä puhutaan oikeudellisesta velvoitteesta. Ja olen täällä vain auttamassa teitä arvioimaan tarpeita tehän sen viime kädessä teette, mutta muistakaa, että kun kyse on kyseenalaisesta tarpeesta, niin sitten asiaa pitää todella tutkia. Sitten creamy, eli käytän nyt yhtä EUn tärkeästä kolmesta kielestä, niin te kävitte tämän lausunnon läpi, joka on vuodelta 2013. Eli siinä puhuttiin juuri tästä asiasta. Kun on laajamittaisia rajatarkistussuunnitelmia ja kun kyse on myöskin vierailijoista, jotka ovat ennen alueella vain hyvin vähän aikaa ja joita ei epäillä mistään, niin EUn pitää miettiä tätä globaalia tilannetta. Vaikuttaa siltä, että edellinen järjestelmä, no Diastemirahan sanoi, että me odottelemme näitä uusia ehdotuksia, mutta entä sitten edellinen? Millaisia seuraamuksia on niille, jotka jäävät alueelle liian pitkäksi aikaa? No tietysti voi olla se, että ei enää myönnetä uutta viisumia, tai jos identifioidaan henkilö, niin sitten heidät on helpompi palauttaa. Mutta entä sitten, mitä seuraamuksia tästä on, jos ihmiset poistetaan maasta? Eli uudessa politiikassa pitää ottaa myöskin nämä asiat huomioon. Komissiolla Komissio on luvannut tämän, eli meidän täytyy ottaa nämä asiat huomioon myöskin rajavalvontakysymyksissä. Sitten Portugalin kollega, niin kyse on primäärilainsäädännöstä, ja siksi epäilemättä me jatkamme työtä tämän pohjalta. Ja Montenegron kysymys. No, suostumus ei voi riippua kansalaisuudesta, eli Tämä on sama lähestymistapa kaikille maille. Kyse on siitä, entä sitten teidän maanne oikeudellinen järjestelmä, joka liittyy lisäoikeusvaatimuksiin, jotta voidaan käsitellä näitä lisätietoja. No sitten Ruotsista tuli kysymys. Älykkäisiin rajoihin pitää yhdistää älykkäitä tietojärjestelmiä, mutta tässä ei ole mitään kunnollista liittyen väittämiin siitä, mitä eu liian pitkään jäävät tekevät. Eli en nyt tiedä, tarkoititko tällaista järjestelmää. Ja sitten tämä erillinen maahanpääsy. No nyt ollaan miettimässä näitä oikeudellisia velvoitteita, jotka liittyvät pilottihankkeen käynnistämiseen. Ja tietosuojan kannalta EU-lisasta kuultiin, että siellä halutaan käsitellä ainoastaan anonyymejä tietoja. Me tarkistamme, pitääkö tämä paikkansa, mutta pilottihankkeessa ei ole mitään mahdollisuutta antaa erilaisia väyliä poliisiviranomaisille. Very much, thank you. Kiitoksia ja sitten vielä Garkov ja pyydän, että noudatte kolme minuutin rajaa. Kiitos puheenjohtaja Minulla oli tuuria, kun sain vähemmän kysymyksiä. Ehkä niitä tulee enemmän, kun pilottihanke on saatu päätöksen. Ensinnäkin kysyttiin siitä, kuinka laaja tämä pilottihanke on ja miten se vaikuttaa, kun esitetään nämä tulokset. Päätös tästä pilottihankkeesta on tehty jäsenvaltioissa ajatellen, miten nopeasti kehitellään älykkäiden rajojin ehdotusta. Tämä on paras kompromissi virastomme kannalta siinä, että pidetään kiinni aikarajoista ja otetaan huomioon muut rajoitukset, jotka on otettava huomioon. Minun on painotettava myös sitä, että pilottihanke ja sen soveltamisella sisällyttää tekijöitä, jotka mahdollistavat sen, että tullaan mahdollisimman lähelle sitä skenaariota, jota olisi, joka olisi useimpien jäsenvaltioiden mieleen. Toivon, että lopulta tämä on riittävän kattava, jotta voidaan vetää johtopäätökset tämän työn pohjalta. Virasto muuten tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sellaisten, jotka aikovat tehdä samantyyppisiä aloitteita, kuten Suomi ja Saksa. Oletamme, että lähikuukausien aikana voimme vaihtaa tietoja ja kokemuksia, jotta pilottihanke hanke olisi merkitykseltään parempi. Sitten puheenjohtajan kysymys älykkeiden rajojen mahdollisuudesta tarjota parempaa turvallisuutta kansalaisille. Varmasti tätä potentiaalia on, mutta lähikuukausina me kaikki joudumme tekemään älykkäitä valintoja, jotka eivät liity ainoastaan teknologiaan, arkkitehtuuriin, vaan oppien menneisyydestä. Katsoin myös sitä, miten voidaan harmonisoida sitä, miten uusia teknologisia välineitä käytetään. Teknologia on tehokasta ainoastaan, jos sitä täysin käytetään. Se on tärkeää. Loppujen lopuksi uskon, että älykkäät rajat voivat todella lisätä turvallisuutta Euroopassa. Samalla ei saa unohtaa sitä, että tällaisten hankkeiden menestys mitataan ajattele, mitä vaikutuksia niillä on EU-kansalaisiin lopulta ja kaikkiin muihin kansalaisiin, joihin nämä uudet toimet liittyvät. Kiitos. Kiitoksia vieraillemme näistä arvokkaista puheenvuoroista. Kiitos teille kaikille tästä hienosta kokouksesta. Haluaisin kiittää tulkkeja tästä ylityöajasta. Olemme kiitollisia siitä. Ja haluaisin vielä kiittää kansalaisvapauksen valiokuntaa, sihteeristöä, komissiota ja kollegoitamme kansallisista parlamenteista. Me tietysti olisimme halunneet kaikki enemmän aikaa keskusteluun ja siksi pyytäisin, että ja tulette jatkamaan tätä keskustelua epämuodollisesti koktailtilaisuudessa, joka järjestetään tämän kokossalin ulkopuolella ja huomenna nähdään sitten sitten yhdeksältä samassa kokoussalissa. Eli kiitoksia ja hauskaa illanjatkoa.